Kollegi, grazie, possiamo cominciare no? No niin, hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa? Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Haluaisin muistuttaa, että viime viikkoisen ilmoituksen mukaisesti Albertinin lausuntoluonnoksen äänestys, joka koskee jäsenvaltioiden valvontamahdollisuuksia komission teksteistä artikla 209 mukaisesti, niin toimitus, äänestys pidetään tänään kello 15 ennen euroatlantisia suhteita ja turvallisuuskysymyksiä. Samoin huomenna 11.12. kun keskustelemme Kirgisiasta, niin tohtori Pierre Morel, EUn keskiasian erityisedustaja, on paikalla. Saman halusin kiinnittää huomenna uuteen kohtaan, joka lisätään esityslistalle tänä iltapäivänä kello kuusi. Listalle otetaan ulko- ja sotilasasian neuvoston edustaja Robert Cooper, joka tulee tänne kertomaan 14. kesäkuuta pidetyn kokouksen tuloksista. Jos kukaan ei vastusta, hyväksymme esityslistan tässä muodossaan. Ja jos kukaan ei vastusta, niin pöytäkirjat 27. 28. huhtikuuta ja 17. toukokuuta pidetyistä kokouksista on nekin hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme keskustelemaan EUn Kosovan erityisedustajan Peter Faithin kanssa. Hän istuu tässä vieressäni. Tervetuloa. Hän on siis EUn Kosovan erityisedustaja. Ja totta kai meitä kiinnostaa kovin se, kuinka tilanne Kosovossa kehittyy. Te Tohtori Feit, olette täällä paikalla ja tänään myös keskustelemme Kosovo-päätöslausumaesityksestä, joten on äärimmäisen tärkeää ja mielenkiintoista, että olette läsnä. Tiedämme, että viime kuukausina on tapahtunut paljon. Hallitus on hyväksynyt uusia uudistuksia, mutta huolenaiheita niiden täytäntöönpanemisesta on edelleen. Oikeusvaltio Kosovossa ja erityisesti korruptiovastaiset taistelut ja oikeuslaitoksen kehittäminen ovat edelleen prioriteettiasemassa ja näillä aloilla aikaansaadut edistysaskeleet eivät ole riittäviä. Mitä tulee sitten poliisi- ja tulliyhteistyöhön, EULEX on saanut paljon aikaan, mutta mitä tulee sitten korruptivastaiseen taisteluun, sotarikosten rankaisemiseen ja oikeuslaitokseen, tässä on vielä paljon tehtävää. On tärkeää kuitenkin, että neuvotteluja käydään neutraalisti ja täytyy todella osoittaa kosovolaisille, että laki on kaikille sama. Nyt kun vaaleihin on aikaa kuusi kuukautta, niin haluaisin kysyä, kuinka tämä hajauttaminen ja hajauttamisprosessi sujuu ja onko Kosovossa uudet tahot jo alkaneet harjoittaa valtaansa ja onko tarvittaville toimille saatu kyllin hyvät resurssit. Minä otin nyt esiin ainoastaan muutaman harvan kohdan, koska tärkeämpää on kuulla se, mitä teillä on sanottavananne. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat valiokunnan jäsenet. Nyt olen täällä jo kolmatta kertaa puhumassa teille sen jälkeen, kun minut nimitettiin Euroopan unionin Kosovon erityisedustajaksi helmikuussa 2008. Tämä on selvä merkki siitä, miten tärkeänä Euroopan parlamentti pitää Länsi-Balkanin aluetta. Uskon, että Euroopan parlamentti pystyy merkittävällä tavalla myötävaikuttamaan Euroopan unionin kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan Kosovon suhteen. Tietystikin olen valmis antamaan teille kaiken mahdollisen tukeni teidän pyrkimyksissänne. Kun puhumme Kosovon tulevaisuudesta, uskon, että tulevaisuus tulee, tuo, tulee tuomaan mukanaan monia eri kehityskulkuja. Nyt voin kertoa siitä, mitä Kosovossa on tapahtunut sen jälkeen, kun edellisen kerran vierailin teidän valiokuntanne vieraana. Kerron edistyksestä, jota on saatu aikaan, ja myöskin tärkeimmistä haasteista, joita meillä on edessämme tulevina kuukausina. Kuva ei kuitenkaan ole täydellinen ilman, että mainitsen myöskin Euroopan unionin roolin sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan – Täytyy muistaa myöskin alueellinen dynamiikka ja myöskin kansainvälisen tuomioistuimen antama lausunto ja sen vaikutukset. Tuleva aika ja tapahtumat edellyttävät huolellista silmälläpitoa, mutta toisaalta tarvitaan uutta alueellista dynamiikkaa. Ennen kuin jatkan, haluaisin lisätä, että aion pysyä jatkuvasti yhteydessä myöskin parlamentin Kosovon esittelijän Rova Lunacekin kanssa. Sen jälkeen, kun hänet nimitettiin esittelijäksi, meillä on ollut erittäin hyvää yhteydenpitoa Kosovon tilanteen osalta ja pidän erittäin hienoa sitä, että, hienoa sitä, että hän on niin voimakkaasti sitoutunut Kosovon asioihin. Puheenjohtaja, viime aikoina jatkuvasti pyritty rakentamaan Kosovon juridista ja institutionaalista toimintaympäristöä ja Kosovoa on pyritty kehittämään kohti Eurooppaa. Tämä tätä on pidetty strategisena tavoitteena. Kosovo on pysynyt hyvin oikealla kurssilla huolimatta siitä, että pieniä ongelmia viime kuukausina on ollut. Kaikesta huolimatta on erittäin tärkeää, että nyt pidetään samaa kurssia yllä Kosovon tiellä kohti Eurooppaa. Viime vuoden marraskuussa Kosovossa järjestettiin ensimmäiset vaalit itsenäisyysjulistuksen jälkeen. Kunnallisvaalit ja pormestareiden vaalit olivat Kosovon omien viranomaisten järjestämättä kansainvälisellä tuella tosin. Kapasiteettia rakennettiin monilla avainalueilla vaaleja silmällä pitäen. Täten pystyttiin varmistamaan demokraattinen osallistuminen vaaleihin. Myöskin serbiet pystyivät osallistumaan vaaleihin. Vaaleja pidettiin yleisesti ottaen kansainvälisten standardien mukaisina. Kansainväliset tarkkailijat näin, näin totesivat, mutta tietystikin jotakin pieniä epäkohtiakin ilmeni näiden ensimmäisten vaalien yhteydessä. Nyt haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni teidän valiokuntanne siitä, että olette niin myönteisesti suhtautuneet minun pyyntöni lähettää valvontaryhmä tarkkailemaan mainitsemeni vaaleja. Euroopan parlamentin läsnäoloa arvostettiin hyvin suuresti Kosovon viranomaistenkin suunnalla, ja tämä lisäsi kansainvälisen valvonnan näkyvyyttä ja myöskin tulosten uskottavuutta. Avoimuuden tarve on suuri. Laajempi kansainvälinen vaalitarkkailutyö sai arvostusta myöskin Kosovon viranomaisten suunnalla. Tuloksena oli se, että saatiin aikaan erittäin hyvää yhteistyötä vaalivalvontaviranomaisten kanssa. Eurooppalaiset valtiot olivat tukemassa tätä vaalivalvontatyötä. Komissio lähetti myöskin asiantuntijaryhmän arvioiman vaalien tuloksia. Yhteiset valvontaponnistelut paljastivat niitä puutteita, joita vielä on ja joita täytyy korjata kuntoon. Kansainvälinen yhteisö pystyi auttamaan Kosovon viranomaisia vaalien järjestämisessä. Nyt kun ensi vuonna on määrä järjestää maassa parlamenttivaalit, tämä yhteistyö on entistäkin tärkeämpää. Toivottavasti jatkossakin Eurooppa on mukana tukemassa vaalien järjestämisessä. Valtaa pitävä koalitio joutui muuttamaan koostumustaan. Lisäksi otettiin hallitukseen mukaan uusi virka, Eurooppa-ministerin virka. Minun vaikutelmani on, että uusi hallitus on tuonut mukanaan uutta, tuoretta kokemusta tähän koalitioon joka todennäköisesti tulee olemaan erittäin hyödyllinen asia. Hallitu, hallituksen tai hallinnon taso tulee paranemaan ja uudistusten vauhti nopeutumaan toivon mukaan. Nyt äh, kunnallisvaalien jälkeen on havaittavissa, että vaalit ovat mahdollistaneet sen, että Kosovon serbitkin ovat voineet nyt osallistua ensimmäistä kertaa. Kratsenitsan uusi kunta, Klokokvorpobacin ja Ranilukin uudet kunnat sekä olemassa oleva Strebcin kunta ovat nyt Kosovon serbien hallinnassa. Serbet ovat siellä päätöksiä tekemässä. Nyt heillä on ollut tilaisuus päättää omista asioistaan. Kunnanvaltuustot ja pormestarit on nyt nimitetty virkoihinsa. Ja valitsijoiden odotukset ovat nyt pikkuhiljaa toteutumassa. Esimerkiksi Gracenicessä uusi kunnallishallinto on ryhtynyt tuumasta toimeen ja ryhtynyt korjaamaan infrastruktuureja ja parantamaan, rakentamaan tärkeintä tietä, joka kulkee kunnan lävitse. Tien korjaustyöt on aloitettu. Eilen Parteshin uusi kunnanvaltuusto piti ensimmäisen kokouksensa tai siis päivänä. Vaalivilkkaus oli erittäin suurta. Yli 62 prosenttia ihmisistä äänesti. Tämä osoitti, miten halukkaita Kosovon servitä esimerkiksi Partesissa ovat käyttämään tilaisuutta hyväkseen, tarttuakseen mahdollisuuteen, jota vallan hajauttaminen on nyt tarjonnut ja perustuslain toteuttaminen tarjoaa vapaa, demokraattinen, monietninen maa, joka on kaikkien kansalaisten koti, on kirjattuna perustuslakiin. Partisin onnistuneet kunnallisvaalit osoittavat selkeästi, että ajat ovat muuttuneet. Partisissa on tehty monesta yhteistyötä. Siellä ovat, ovat mukana UNMIK ja Pristinan viranomaiset valvomassa kuntaa. Nyt tänä päivänä tuossa kunnassa vaalivilkkaus oli kaikkein suurinta koko maassa. Nyt elämme aivan uutta yhteistyön aikaa poikottien sijaan. Yhä useampi Kosovon serbi on nyt valmis pitämään kiinni oikeuksistaan ja päättämään itse omista asioistaan. Sitä huolimatta monien serbien halukkuus palata Pristinaan saadakseen kunnallisia palveluita on edelleenkin vaikeaa vielä on monia esteitä vielä. Serbien sponsoroimat rakenteet edelleenkin toimivat rinnakkain legitiimien paikallishallintorakenteiden kanssa. Joissakin kunnissa jonkinlainen yhteiselon muoto on löydetty. Joissakin muissa paikoissa tämä on vielä hakusessa. Lisäksi varojen siirtäminen ja kunnallistason kompetenssien siirtäminen tai toteuttaminen ei ole onnistunut aivan niin juohevasti kuin olisi voitu toivoa. Huolimatta siitä, että tilanne on monimutkainen, huolimatta siitä, että monia esteitä vielä on, kun halutaan luoda demokraattinen paikallishallinto maahan. kaikesta huolimatta olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että paikallisvaalit ovat varsinainen läpimurto, kun halutaan luoda pohjaa elinkelpoiselle monietniselle yhteiskunnalle Kosovossa. Haaste ei ole enää siinä, että luodaan puitekehykset paikallishallintoa varten Kosovon Serbiakin silmällä pitäen, vaan pikemminkin halutaan pitää yllä jo aikaan saatuja tuloksia ja edelleenkin antaa enemmän valtaa serveillekin, sen kun on kyse paikallishallintotason asioista. On edelleenkin auttaa siten, että osoitan, mitä hyötyä on siitä, että he osallistuvat Kosovan poliittiseen elämään. Puheenjohtaja. Hiljattain uusien kuntien asukkaiden elinolosuhteet ovat parantuneet ja tämä voi antaa lisää kannusteita yhteistyölle myöskin pohjoisilla alueilla, sikäli kun Kosovan serveistä on kyse. Tulevana aikana uskon, että kun pyritään ottamaan yhteistyötä, luomaan yhteyksiä näihin ihmisiin ja luodaan yhteyks, yhteyksiä eri yhteisön välillä. Tämä työ tulee olemaan erittäin tärkeää. Nykytilanne pohjoisessa Kosovossa ei ole kestävällä pohjalla. Tilannetta on kuvattu toteamalla, että kyse on sosioekonomisesta taantumasta, poliittisesta laiminlyönneistä, poliittisista laiminlyönneistä, lakia järjestystä ei pidetä yllä ja korruptio rehottaa hallinnon tasolla. Tämä ei voi jatkoa alueella, jolla on pyrkimyksiä kohti Eurooppaa. Ja tuossakin osassa Kosovoa kaikilla ihmisillä on oikeus turvallisiin elinolosuhteisiin ja parempaan tulevaisuuteen ja vaurauteen. Nyt haluan puhua täysin selkein sanoin. Kosovo on se kokonaisvaltainen keys, jonka sisällä näiden ihmisten elinolosuhteita täytyy pyrkiä parantamaan. Nyt lähestymistapamme perustuu kahdelle pilarille. Ensinnäkin pyrimme merkittävällä tavalla tekemään yhteistyötä Kosovon viranomaisten kanssa, jotta todellisia parannuksia saadaan aikaan ja luodaan tehokasta paikallishallintoa ja laajennetaan sitä. Toiseksi, kaikkien yhteisöjen täytyy hyväksyä ja osallistua vapaaehtoisesti yhteistyöhön niiden, jotka asuvat tuossa osassa Kosovoa. Olen vakuuttunut siitä, että kansainvälisellä yhteisöllä on vastuunaan tuoda osapuolet saman pöydän ääreen keskustelemaan asioista. Tässä yhteydessä Euroopan unioni on yhä tärkeämpi keskustelukumppani. EUn läsnäolo, lähestymistapa perustuvat sille, että Kosovo on yksi ainoa yhtenäinen oikeudellinen alue. Euroopan unionin täytyy edelleenkin jatkossakin koko Kosovon alueella pistää täytäntöön tavoitteitaan. Tämän periaatteen pohjalta EU jatkaa työtään laajentaakseen oikeusvaltion kunnioittamisen periaatetta, sen toteuttamista Kosovossa. Haluamme myöskin parantaa yhteiskunnallisia taloudellisia olosuhteita ja vahvistaa yhteisön välistä yhteistyötä. Toteaisin, että meidän täytyy pikkuhiljaa myöskin saada ihmisten käsitykset ruohonjuuritasolla muuttumaan. EULEX on merkittävä merkittävällä tavalla saanut aikaan edistystä, kun se on parantanut tullitoimintaa, poliisia, oikeuslaitosten toimintaa. Tiedämme, että pohjoisessa Kosovossa tarvetta on vielä paljonkin parantaa olosuhteita. EUn läsnäolo on yhä näkyvämpää. Esimerkiksi EU House ja myöskin tiedotustoimisto tekevät erittäin hyvää työtä. Lähettiläs Michael Griffoni Gifoni on erittäin hienolla tavalla toiminut EUn pyrkimysten eteenpäin viejänä niiden näiden taisteluiden pyrkimysten etunenässä, herra puheenjohtaja. Nyt äh, siirrytään Kosovon viranomaisten toimintaa ja oikeudellista instituutioista kehitystä siellä. Kehitystä on tapahtunut, mutta siitä huolimatta meidän täytyy saada aikaan kunnollinen institutionaalinen toimintakenttä. Tämä työ jatkuu vielä. Oikeuslaitoksen puolella pyritään vahvistamaan oikeuslaitoksen toimintaa ja samalla myöskin varmistetaan, että viranomaiset noudattavat lainsäädäntöä. Kosovan parlamentti, parlamentin toiminta pyritään myöskin kehittämään sen valvontaa oikeuksia. Pidätte hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti on auttanut tässä työssä. Tänään iltapäivällä minulla on suuri ilo ja kunnia osallistua kolmanteen parlamenttien väliseen kokoukseen, jossa mukana ovat Euroopan parlamentin ja Kosovan parlamentin edustajia. Olin jatkuvasti pitänyt yhteyttä myöskin Kosovan parlamentin puhemiehen. Hiljattain keskustelin hänen kanssaan muun muassa Kosovon EU-lainsäädäntöön liittyvästä lainsäädäntöagendasta. Sitten Kosovon Eurooppa-pyrkimyksestä. Kosovo edelleenkin pyrkii vakaasti kohti Eurooppaa. Edistyskertomus, joka viime vuonna annettiin, kertoi niistä edistysaskeleista, joita Kosovo oli saanut aikaan poliittisella ja hallinnollisella tasolla, kun se on pyrkinyt saman aikaan uudistuksia. Edistystä on tapahtunut merkittävässä määrin. Katsoin, että komission tekemä arvio oli oikeudenmukainen. Voimme selkeästi havaita, että se kannusti Kosovon viranomaisia keskittymään yhä enemmän EU-hun liittyviin asioihin. Kun olen tavannut Kosovon johtajia, olen havainnut, kuinka he ovat yhä enemmän sitoutuneita siirtymään kohti uudistuksia. Siitä huolimatta meidän täytyy varmistaa, että tämä edistystä eteenpäin vievä innokkuus ei vie huomiota pois pitkän aikavälin pyrkimyksistä ja ratkaisuista, esimerkiksi lains, lains, lainsäädännön täytäntöönpanosta ja sellaisten päätösten tekemisestä, jotka ovat johdonmukaisia ja jotka myöskin toimivat käytännössä. Taloudellinen kehitys Kosovossa on edelleenkin hyvin heiveröisellä pohjalla. Ja Kosovolla, Kosovon imagoa taloudellisten mahdollisuuksien tyyssijana pitäisi jatkuvasti parantaa. Onneksi maailmanlaajuinen rahoitustilanne on vain vähän vaikuttanut Kosovon taloudelliseen tilanteeseen. Sekä taloudellisella puolella että verotuspuolella tarvitaan pitkän aikavälin uudistuksia. Suurimmat esteet ulkomaisten investointien tiellä ovat edelleenkin heikko hallinto, laajamittainen korruptio sekä oikeusvaltion periaatteen kunnioittamatta jättäminen. Kosovoiden viranomaiset ovat ilmaisseet vakaan halunsa puuttua näihin ongelmiin ja ratkaista ongelmat. Joitakin myönteisiä tuloksia on saatukin jo aikaan. Esimerkiksi Kosovossa on luotu korruption vastaisia elimiä, mutta lisätoimia vielä tarvitaan. Vasta sitten, kun todellista edistystä on saatu aikaan näillä alueilla – Kosovon imago voi muuttua myönteisemmäksi. Nyt täytyy vielä lisätä, että nyt on näkynyt merkkejä muutoksista pyrkimyksissä esimerkiksi että Pristiinan lentokenttä onnistuttiin yksityistämään aivan kunnollisten menettelyiden vallitessa. Tämä osoittaa, että Kosovo voi olla luotettava kumppani kansainvälisessä liiketoiminnassakin. Tänä päivänä Euroopan unionin läsnäolo Kosovossa ja sen yhteistyö viranomaisten kanssa on onnistunut auttamaan taistelussa järjestäytyntä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. EU-komissio ja EULEX Euroopan unionin Kosovon agendan mukaisesti on auttanut Kosovon viranomaisia puuttumaan juridisiin ja institutionaalisiin puutteisiin. Esimerkiksi Kosovon julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä on pystytty muuttamaan niin, että se vastaa paremmin kansainvälisiä standardeja. Uskoakseni voin hyvin nyt todeta, että korruptio kaikkien korkeimmallakin tasolla on vähentynyt Euleksin pyrkimystenkin ansiosta. Viesti on se, että kukaan ei ole lain ulottumattomissa. Tämä on nyt saanut hyvin paljon Kosovon kansalaisten keskuudessa vastakaikua ja tämä on parantanut myöskin EUn imagoa maassa. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni Yves Kernabonia hänen erittäin voimakkaista ponnisteluistaan tässä suhteessa. Puheenjohtaja. Kun Kosovo pikkuhiljaa pyrkii kohti Eurooppaa, Kosovon ja Euroopan unionin yhteydet vain vahvistuvat. EU jatkuvasti parantaa yhteistyötään Kosovon kanssa, jotta maassa saataisiin aikaan uudistuksia. Kumppanuus on yhä vahvemmalla pohjalla. Kuitenkin kun havaitsemme, että Kosovon naapurit edistyvät pikkuhiljaa kohti Euroopan unionia, esimerkiksi nyt Albania ja Bosnia-Herzegovina on otettu viisumivapausmenettelyiden piiriin. Ja kun on voitu havaita, että Serbian kanssa on tehty vakaus- ja assosentisopimus. Herää mielessämme kysymys, voisimmeko tehdä en, ehkä enemmänkin auttaaksemme Kosovoakin kohti sen eurooppalaista tavoitetta. Viime vuoden aikana Euroopan unioni uskoakseni osoitti, että se pystyy mukauttamaan uudelleen muokkaamaan yhteistyötään Kosovon kanssa. Voin mainita tästä muutamia esimerkkejä. Pian sen jälkeen, kun edellisen kerran kävin tämän valiokunnan vieraana, Euroopan unionin komissio julkaisi tutkimuksen nimeltään Kosovo ja sen eurooppalaiset perspektiivit. Tutkimuksessa oli mukana monia ehdotuksia, jotka neuvosto sitten joulukuussa hyväksyi. Tutkimus avasi aivan uusia näkymiä eurooppalaiselle integraatiolle, erityisestikin. Siinä viitattiin kauppasopimukseen ja viisumin vapausmenettelyihin Kosovon kanssa sitten, kun tietyt ehdot täyttyvät. Tämä ei ollut pelkästään lupaus, sitoumus kohti Kosovoa Kosovon suhteen, vaan myöskin tämä mahdollisti yhä laajemman, laajemittaisemman yhteistyön Kosovon kanssa. Minun mielestäni EU on viime aikoina pystynyt merkittävällä tavalla vahvistamaan rooliaan Kosovossa. Esimerkiksi Serbin Serbian kreikkalaiskatolisen kirkon osalta edistystä aikaan. Me olemme nimittäin muun muassa tätä varten erityisen edustajan Kosovoon. Hän on onnistunut saman aikaan monia toimia löytääkseen konkreettisia ratkaisuja ruohonjuuritason ongelmiin. Hän on onnistunut helpottamaan vuoropuhelua Serbian ortodoksi kirkon ja paikallisviranomaisten välillä vuoropuhelu on helpottunut hänen ansiostaan. Hiljattain hän piti puheen YK kokouksessa. Jeremy Jeremetschev tuon puheenvuoron yhteydessä totesi, että nyt tämän fasilitaattorin toimet näkyvät käytännössä. Nyt on Serbian ortodoksi kirkko muuttunut kohti maltisempaa kirkollista yhteisöä, ja tämä on erittäin myönteinen kehityskulku riittävä maltillisuus. Yhteistyö Euroopan komission kanssa tässäkin suhteessa on ollut erittäin hyvää ja me olemme valmiita tukemaan komission edellyttämää alakohtaista strategiaa tätä silmällä pitäen. Mainitsin jo EUn läsnäolon ja yhteistyön viranomaisten kanssa Kosovon pohjoisosassa. EU-näkyvyys siellä ja ihmisten jokapäiväisen elämän helpottamistoimet niin etenevät päivä päivältä. Tilanne helpottuu. Toteasin, että kaikki nämä suuntaukset ovat olleet mahdollisia komission Kosovon yhteistoimiston EULEXin ja fasilitaattorin työn ansiosta. Ja myös kiitelen lähetys Mikael Gifoni on jatkuvasti ponnistellut yhä ponnekkaammin. EU on yhtenäinen ja edelleenkin sitoutunut Kosovon auttamiseen. Minä aion jatkossakin tehdä yhteistyötä kaikkien EUn toimijoiden kanssa, jotka toimivat Kosovossa. Tarkoituksena on vahvistaa Euroopan unionin roolia ja julkista imagoa Kosovossa. Samalla parannamme johdonmukaisuutta ja tuloksia, joita saadaan aikaan yhteistoimistamme. Ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan unionin läsnäoloa täytyy valtavirtaistaa Lissabonin sopimuksen mukaisesti hienoa, mikäli saamme aikaan näkyvämmän, johdonmukaisemman ja tehokkaamman EUn läsnäolon Kosovoon, koska tämä entisestäänkin parantaisi suhteita Pristiinan suuntaan. Tämä veisi yhteistyön vielä korkeammalle tasolle. Tulee olemaan erittäin tärkeää, että rakennetaan Lissabonin sopimuksen pohjalta yhteistyötä Kosovon kanssa ja täten saadaan edesautettua Kosovossa tapahtuvia uudistuksia. Tulevana aikana tulen pyrkimään siihen, että luon kunnollisen tasapainon niiden muutosten suhteen, joita tarvitaan, ja toisaalta EUn läsnäolon ja Kosovon jatkuvan edistymisen välille. Hyvä tänäistä herra, että kansainvälinen tuomioistuin tulee todennäköisesti antamaan lausuntonsa neuvoantavan lausuntonsa hyvinkin pian. Tuomioistuimen lausunto ei ole asia, jota minun kuuluu kommentoida, mutta toisaalta uskon vakaasti, että lausunto pitää sisällään uusia tilaisuuksia, mahdollisuuksia parantaa suhteita Kosovon ja Serbian välillä. Uskon, että Belgrada ja Pristina tulevat tarttumaan tilaisuuteen hoitaakseen kuntoon joitakin käytännön tason asioita – joiden ratkaiseminen on kummankin maan etujen mukaista. Euroopan unioni on ainutlaatuisessa asemassa. Se pystyy auttamaan siten, että se parantaa elinolosuhteita ja helpottaa vuoropuhelua. Silloin käytössään kokonainen joukko kannustimia ja välineitä, joilla se voi auttaa kumpaakin osapuolta tulemaan mukaan keskusteluun ja pitämään yllä jatkuvaa edistysprosessia ja suhteiden luomisessa ponnisteluita se pystyy niin ikään tukemaan. Sekä Belgrad että Pristina ovat todenneet, että ne ovat valmiita tekemään yhteistyötä keskenään, käymään vuoropuhelua. Hiljattain Sarajevossa järjestettiin korkean tason kokous, joka, jota Espanjan puheenjohtajamaana erittäin hienosti onnistui valmistelemaan. Ne meistä, jotka olivat mukana tuossa kokouksessa, näkivät käytännössä, että yhteistyö on mahdollista. Puheenjohtaja, haluaisin päättää puheenvuoroni seuraavin sanoin. Kosovo etenee. Ja tämä eteenpäin pyrkivä, eteenpäin suuntautuva pyrkimys on yhä enemmän kytköksissä Kosovon pyrkimyksiin kohti Eurooppaa. Suuria haasteita on vielä edessä ja vielä näkymättömiäkin esteitä ja kompastuskiviä tulee tiellä vastaan. Kosovolla on aivan väjäämättä edessään eurooppalainen haaste, mutta se on kuitenkin selkein esimerkki siitä, mitä onnistutaan saman aikaan, mikäli annetaan selkeät perspektiivit ja mahdollisuudet kulkea kohti Eurooppaa. EU pitää Kosovoja ja sen lähialuetta omana asianaan sen etujen mukaisena on parantaa tilannetta tuolla alueella. Euroopalla on kaikki keinot käytettävissään, diplomaattiset, taloudelliset ja tekniset keinot saada aikaan edistystä. Aivan yhtä tärkeää on, että Eurooppa antaa innoitusta Kosovolle ja sen naapureille. Suuria haasteita on edessä ja ratkaisemattomia kysymyksiä on vielä tuolla alueella, mutta toteaisin, että suuria, hyviä, myönteisiä kehityskulkuja on tuloillaan. Jo nyt Tämä on selvää laajalti hyväksytty tosiasia. Kosovossa Eurooppa voi toimia edelläkävijänä ja osoittaa, että selkeämmin kuin koskaan, että se pystyy ruokkimaan, parantamaan ja antamaan innoitusta. Arvoisat jäsenet, jatkakaamme yhdessä tällä samalla tiellä, jatkakaamme ponnisteluitamme saadaksemme aikaan menestyksekkään ja vauraan Kosovon. Tämä on meidän kaikkien etujen mukaista. Grazie, Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijä Lunacekille, niin muistutan, että me keskustelemme tässä yhteydessä myös päätöslauselman esityksestä Kosovon yhdentymisestä Euroopan unionin. Ja myöhemmin keskustelemme myös tarkistuksista, joita on saatu aikaan. Nyt on 11 puheenvuoropyyntöä ja pyydänkin kollegoita rajoittamaan puheaikaansa. Ensin esittelee Lunacek. Yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa val- valiokunta, herra Feit. Minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä teitä. Te arvostatte myös meidän yhteistyötämme parin kuukauden ajalta. Haluaisin kiitokset sitä myös teille ja tiimillenne, koska se on ollut hyödyllistä minulle, kun olen käynyt Pristiinassa ja ylipäätään vierailut maassa. Siis, ottaisin esille muutaman asian, herra puheenjohtaja. Tiedän toki, että me keskustelemme väitöslauselmasta sitten myöhemmin. En nyt siitä puhu. Joitakin asioita haluaisin kuitenkin ottaa esille herra Feitin kanssa – viitaten siihen, miten hän alustuksessaan totesi. Kovasti kiitoksia siitä, että teitte selväksi, että kuten totesitte, että Kosovo on väistämättä eurooppalainen maa, mutta sanoitte, että meistäkin riippuu, saadaanko aikaa mitään. Mainitsitte Euleksin. Tiedämme, että viime kuukautena on edistystä saavutettu varsinkin korruption torjunnassa. Ja kuten mainitsitte, hallitus myös vakaasti tukee yhteistyötä tällä saralla, vaikkakin joskus se on hankalaa. Pohjoisesta sitten kerroitte, mitä te EU olette pyrkineet siellä tekemään. Haluaisin tietää hiukkasen enemmän siitä, mitä te olette tehneet tässä vaikeassa sosiaalistaloudellisessa tilanteessa. Miten Euroopan unioni voisi auttaa jotta taloustilanne kohenisi. Ihmiset ainakin tuntisivat, että edistystä syntyisi. Minä tiedän, kun olen käynyt siellä Serpi-yhteisön parissa etelässä, niin on käynyt selväksi, että siellä on sitoutumista taloudelliseen kehitykseen, mutta ihmiset ovat vähän väsyneitä. He haluavat kuitenkin kuulua johonkin ja se on yhtä tärkeää pohjoisellekin. Sitten, kuten totesitte, kun puhuitte suhteista Belgradin, varsinkin pohjoisen serbiyhteisön kohdalla. Miten tämän tuomistumen tuomion jälkeen, olipa se mikä tahansa, niin tarvitaan erityissuhteet. Ainakin sellaiset pitäisi olla Belgradin kanssa, siis puhun näistä serpeistä pohjoisesta. Miten me voisimme jatkossa varmistaa sen, että ei synny eriarvoista kohtelua eri servien kohdalla, olivat sitten pohjoisessa tai etelässä. Pristinä täytyy myös tämä varmistaa, mutta mitä me Euroopan unionissa voisimme sille tehdä? Vielä yksi asia. Mainitsitte Givonin. Hän on eräänlainen pohjoisen erityislähetilästä. Tapasin hänet käydessäni, niin siellä hän tekee hyvää työtä Mainitsen myös kreikkalaisen lähettilään, yhteyshenkilön, kulttuuriperintön parissa. Siellä on saksalainenkin lähettiläs, joka puolestaan tekee työtä siinä, että Kosovossa syntyisi TV-kanava. Miten paljon siinä on saatu aikaan edistystä? Se olisi kiintoisaa kuulla. Viime aikoina on tullut esille myös suhteet Montenegroon. Jotain rajaselkkauksia on ollut. Mitä niistä voitte kertoa? eikä sitä pitäisi käsitellä aika silkkihansikkain, ettei siellä syntyisi sitten ongelmia. Paljon puhuitte myös parlamentin parlamentaarisesta valvonnasta suhteessa hallitukseen. Kun olen ollut myös kansallisessa parlamentissa, olen kertonut kollegoilleni Kosovan parlamentissa ja kerron iltapäivälläkin, kun tapaamme yhteistyöryhmässä, miten tärkeää on, että parlamentti käyttää valvontatehtäväänsä suhteessa hallituksen budjetissa, ei pelkästään vain lainsäädännössä, vaan muutenkin. Minä olisin kiinnostunut kuulemaan, on tuomio, Krutista on saatu, saatu tuomio, hän on kuitenkin vapaalla jalalla, koska häntä on tutkittu aikaisemmin, ja nyt hän on päättänyt enemmän poliittisella kentällä. Miten te arvioitte tilannetta Kosovossa tässä? Siellä on aika paljon myllerrystä, kun hänen asiansa on hoidettu ja hän haluaa tehdä töitä. Miltä tilanne näyttää? Vielä yksi asia, joka nyt ei ole tietenkään teidän heljännelle sinällään, mutta olisi hauska kuulla, mitä sanoitte, kun on Kosovan viisumivapaudesta – tai vapauttamisesta. Komission kanssakin tästä on keskusteltu. EU pystyisi vielä parempaan. Ehkä voisitte täällä kertoa valiokunnalle, kun täällä kuitenkin on vahvaa tukea ja parlamentissa muutenkin viisumijärjestelmän vapauttamiselle. Minusta se on nyt aloittaa vuoropelun ja nyt, eikä odotella. Nimittäin vaarana on se, että jos Kosovan kansalaiset eivät tunne, että heitä oikeastaan kohdellaan yhtäläisenä kansalaisena kuin Bosnia, Bosnia-Herzegovina tai Albanian kansalaisia, jotka toivottavasti saavat vapaammat järjestelyt viisuissa ensi vuoden alkuun mennessä, he tuntisivat itsensä suljetuksi ulkopuolelle. Se on vaarallista prosessille myös siihen, että ihmiset uskoisivat eurooppalaiseen tulevaisuuteen ja tulevaisuuteensa. Lopuksi vielä viestintävapaus. Kunnallisvaaleissa esitettiin paljon kritiikkiä. Viestimet esittivät kritiikkiä sitä kohta, miten hallitus toimii, ettei lehdistövapautta toteutettu. Jotakin lehtimiehiä jo painostettiin Onko tässä tapahtunut kohennusta? Se on kuitenkin toimivan demokratian peruspilareita. Tämä koskee myös suhteisiin kansalaisyhteiskuntaan. Onko tapahtunut minkäänlaista kohennusta hallituksen taholla, niin että kansalaisyhteiskunta olisi osallisena neuvotteluissa, keskusteluissa, eikä pelkästään hallituksen tukijat, vaan myös kriittiset äänenpainot pääsisivät esille. Sitäkin täytyy parantaa. Eli tässä on paljon muitakin asioita, joista haluaisin puhua kanssanne, mutta en halua nyt viedä kaikki aikaa kollegoiltani. Jääkö nyt tähän ja kiitos vielä täällä ja hyötykö. Grazie. Kollegi, jo... Kiitoksia. Kollegat, pyytäisin todella rajoittamaan puheaikani, koska, aikani, koska muuten meillä ei jää enää aikaa vastauksille. Oli paljon mielenkiintoista siinä, mitä Lunacek sanoi. Pyydän muitakin puhumaan yhtä mielenkiintoista, mutta ehkä hieman pikaisemmin. Nyt seuraavaksi varjostille Posselt. Äh, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Faithia, ei pelkästään tästä loistavasta esityksestä, vaan myös siitä erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt Kosovossa. Ja haluaisin viitata johonkin kohtiin hänen esityksestään. Hän otti esiin kaksi myönteistä elementtiä. Ensinnäkin demokraattisten toimielinten vakautuminen ja Kosovon Serbian kansanvähemmistön asema ja samoin hän toi esiin kaksi negatiivista asiaa eli katastrofaalinen tilanne pohjoisessa ja vaikea taloudellinen tilanne. Haluaisin vetää tästä kaksi johtopäätöstä, josta haluaisin syvällisemmin keskustella sitten, kun keskustelemme Lunacekin mietinnöstä. Ensinnäkin emme tarvitse nyt enää mitään uutta statuskeskustelua koska sen avulla ongelmat ainoastaan kärjistyvät, ne eivät rat- ratkaise tai niitä ratkaista. Ja sitten toiseksi, mitä tulee keskusteluihin tietyistä jakosuunnitelmista, niin tällaistakaan ei enää tarvita, koska tämä ainoastaan heikentää serbialaisten tilannetta ja samoin sekä tilannetta pohjoisessa että taloudellista tilannetta. Haluaisin esittää kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, mitä tulee viisumihelpotuksiin. Mitä tehdään, jotta mahdollistetaan se, että albanialaiset tai kosovolaiset työntekijät voisivat tulla Euroopan unioniin entistä useammin tällaisena kausityöntekijänä. Tämä auttaisi hyvin paljon. Ja minkälaisia mahdollisuuksia todella voidaan antaa sellaisille henkilöille, jotka voisivat tulla lyhytaikaisen työhön. Ja sitten toinen kysymykseni koskee EULEXia. Tästä tietoni eivät ole yhtä myönteisiä kuin teillä herra Faith. Teidät hyväksytään Kosovossa hyvin laajasti, tämä olen nähnyt, mutta esimerkiksi Kosovon saksalaiset ja monet muutkin ovat sitä mieltä, että EULEXin kannatus on heikentynyt huomattavasti esimerkiksi sen takia, mitä pohjoisosissa on tapahtunut ja myös muista syistä. Täytyy pohtia sitä, kuinka EULEXin kannatusta saadaan nostettua, koska emme voi sallia sitä, että se on yhtä huonossa asemassa kuin esimerkiksi YK on Kosovossa ollut. Kiitos. Seuraavaksi sosiaalisten varjoistelija Panseeri. Kiitoksi vain minuutti sanoakseni. Seuraavan että totta kai ensinnäkin kiitokset vieraallemme. Ja varmasti hän on tietoinen, miten minäkin olen sitä mieltä, että Haluan, että Kosovo pääsee Eurooppaan, että voidaan nopeasti ratkaista kuitenkin myös sen ongelmat. Se koskee sekä instituutioiden vahvistamista että oikeusvaltiota ja myös eri yhteisöjen integroimista. Minulla on ollut tilaisuus ollakin Kosovassa pari kuukautta sitten ennen kunnallisvaaleja. Ei ole epäilystäkään siitä, että siellä on askeleita saatu otettua eteenpäin. Ja tästä olen keskustellut teidänkin kanssanne ja Gifonin kanssa. Mutta mutta kuitenkin totta kai tässä on aukkoja paljon, no sitten lahtaan jäljessä, kun ajatellaan nykytodellisuutta Kosovossa. Tämä on minun mielipiteeni kuitenkin, että vielä voidaan keskustella myös Kosovan statuksesta, mutta voi olla, että näillä ö, on paljon vaikutuksia, kielteisiä vaikutuksia myös Kosovan tiellä kohti Eurooppaa. Siksi kysyisinkin teiltä, miten me voisimme myös Kosovon valtuuskunnassa olla konkreettisemmassa osassa lainausmerkeissä pakottaen viranomaiset Kosovassa saavuttavan tavoitteet, jotka olemme yhdessä asettaneet. Se on ratkaisevassa asemassa. Kun ajatellaan sitä polemiikkiakin, joka on syntynyt Kosovon asemasta. Mutta mikä on viranomaisten vastuu? Ja sitä on mielestäni syytä tähdentää kollega Panseri. Kiitoksia. Seuraavaksi Weigel. Olkaa hyvä. Eh, I would like to also... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Jera Feittiä hänen erinomaisesta tilannekatsauksestaan ja hienosta työstä, jota hän on tehnyt Kosovossa. Minun teki suuren vaikutuksen se tapa, jolla te lähestytte koko tätä ongelmakenttää. On hienoa, miten te olette saaneet myöskin paikallisten asukkaiden sympatian puolellenne työtä tehdessänne. Minulla olisi teille kaksi pientä kysymystä. Miten te arvioitte sitä työtä, jotta diplomaattisella tasolla on tehty Kosovossa. Kuinka monta diplomaattisen tason edustajaa paikalla on ja miten aktiivisesti he osallistuvat poliittiseen ja taloudelliseen ja muuhun elämään Kosovossa? Tiedän, että he pystyvät tekemään hyvinkin paljon, kun he stimuloivat äh, tai aikaansaavat äh, myönteisiä näkemyksiä kohti EUta. Nähdäkseni nyt olisi oikea aika Euroopan unionin jäsenvaltioidenkin tunnustaa Kosovoa, mikäli ne eivät ole vielä sitä tehneet. Tunnustamatta jättäminen on este. Ja tämä on myöskin ongelman asia Serbian kannalta ja niiden kannalta, jotka Serbiassa haluavat hyväksyä uuden todellisuuden. Tämä kannustaisi heitäkin tunnustamaan tai hyväksymään Kosovon. prossimo intervento. Kiitos. Seuraavaksi Angurakis. Per GUE. GUEsta. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti sanoin heti alkuun, että Faith ei edusta minua, koska Kosovolla ei ole vielä tunnustettua tahtoista. Näin ei ole Albanian eikä muidenkaan, joidenkin muidenkaan maiden kohdalla, joten tätä ei tässä otettu nyt huomioon. Näin, että EUn kanta on edelleen kielteinen sermeihin nähden. Ja todella tukahduttava, ja sanon tämän suoraan. Uskotteko te että on mahdollista saada aikaan vakaa kanta ja tilanne, kun lähestymistapa on tällainen. Uskotteko, että on mahdollista löytää ratkaisuja ja vakautta, kun tiedätte erinomaisen hyvin, että Serbia tietenkin vastustaa tätä jakoa. Poliittiset olosuhteet ovat nyt täysin erilaiset kuin 10-15 vuotta sitten, eikä ole mitenkään oikeutettua, että status olisi tällainen. Samoin on selvää, aivan kuten tässä sanottiin, kun puhuttiin pohjoisesta serbi-alueesta, niin he saavat kyllä tiettyä, rah- tiettyä rahoitusta EU-sta, mutta jossakin vaiheessa rahahanat ehtyvät. Kuinka he sitten voivat oman onnensanojensa selvitä? Tästä ei tule mitenkään helppoa. Sitten olemme nähneet, mitä ex-Jugoslaviassa ja Makedonian alueella on tapahtunut. Se on ollut todella valitettavaa ehkä jotkin kosovalaiset aiheuttivat näitä tapahtumia Makedoniassa. Siellä tapahtui paljon vakavia asu- asioita. Ette puhunut lainkaan Natosta. Puhutte ainoastaan EULEXista, mutta miksi ette maininnut Natoa? Invito a dare delle risposte a questo primo gruppo di... Nyt pyytäisin herra Faithia vastaamaan näihin ensimmäisiin kysymyksiin, jos teille sopii. expressions of support. I would like to thank... Minä haluaisin kiittää puheenvuoron pitäneitä myös kiitoksista alustukselleni ja työlleni Kosovossa. Aika rientää puheenjohtaja. Tiedän, että on syytä puhua lyhyesti ja sitten panen muutamia kysymyksiä yhteen. Ensinnäkin pohjoisessa komissio on jo käynnistänyt erinäisiä hankkeita vastauksena Rova Lunacekille – Tämä koskee varsinkin perusrakenteiden kohentamista, sosiotaloudellisen tilanteen kohentamista väestön parissa pohjoisessa. Mainittakoon myös, että hallitus omalta osaltaan miettii myös sitä, että perustettaisiin rahasto vastaavaa tarkoitusta varten. Kuitenkin edelleen ongelmana on se, että meillä pitäisi olla parempi pääsy pohjoisiin osiin, että pystyttäisiin yksilöimään kansalaisten tarpeet paremmin. Tässä on edelleen paikallista vastustusta olemassa. En rupea ennakoimaan millään muotoa tuomioistuimen päätöstä ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta aivan varmasti meidän täytyy jatkossa löytää ratkaisukeinoja, jotka eivät erottelisi väestönosia eri kansalaisia elävätpä sitten pohjoisessa tai etelässä. Tiedätte, että on moniakin esityksiä tilanteen järjestelmiseksi, niin näitä on tietysti hyvin pitkälle menevä itsemääräämisoikeus hyvin ainutlaatuisella tavalla nimenomaan tälle yhteisölle. Minun mielestäni sen pohjalta voidaan edetä, mutta vain tietyin rajoituksiin. ettei sitten tule sellaista vaaraa, että instituutit eivät toimi Kosovossa. Tässä täytyy edetä varovaisesti. Diplomaattinen yhteisö on Kosovossa ollut hyvin aktiivinen ja tarkkaan kuunnellut. Siksi minun mielestäni perusopimuksenkin nojalla minun pitäisi pyytää, että jotkut suurlähettilät minua auttaisivat varsinkin niillä aloilla, joissa he voisivat olla johtoasemassa käyttäen omaa ainutlaatuista kokemustaan. Italian lähettiläs mainittiin, kuten Kreikankin. He ovat olleet aktiivisia eri aloilla. Saksan suurlähettiläs kertoo pian omista löydöksistään siitä, että luotaisin serpikielinen riippumaton TV-kanava yksityiskohdista en vielä osaa sanoa mitään. Hänen työnsä kuitenkin etenee varsin hyvin. Sekin on yksi sellainen tekijä, jossa voisimme auttaa Kosovon serbiyhteisöä niin, että he voisivat saada kaikki heille kuuluvat oikeudet. Mainitako myös brittilähettiläs Kosovossa. Hän on ollut hyvin aktiivinen. Hän on pyrkinyt luomaan yhteyksiä Belgradiin maaomaisuuden osalta. Me tarvitsemme yhteistyötä myös Belgradin suunnalta, niin että päästään maarekistereihin ja omaisuustietoihin Kosovossa. Se nopeuttaisi myös paluuprosessia. Montenegron rajaan liittyvät kysymykset ja selkkaukset pitäisin satunnaisina – en niitä pitäisi kovin merkittävinä, mutta tähdennettäköön kuitenkin sitä, että Pristinan viranomaiset ja Votkovan viranomaiset pääsivät, pääsisivät piakkoin nyt sopimukseen siitä, miten raja vedetään. Ehkäpä tämä voisi yhdistää siihen, miten vahvistaa Kosovossa asuvien montenegrolaisten oikeuksia. Olen puhunut siitä, että kansalliskokouksen kan- heikkous on suhteellista. Parlamentaarista demokraattisesta valvonnasta puhuin, oikeuksista ja velvollisuuksista. Iltapäivällä meille tulee tilaisuus keskustella tästä kansalliskokouksen puhemiehen ja joidenkin jäsenten kanssa. Se on kuitenkin alue, jossa on kyllä parantamisen varaa. Sanoisin näin, että mitä enemmän kansalliskokous saa näkyvyyttä parlamentaarisessa valvontatehtävässään, sitä nopeammin voimme ruveta miettimään laajemman kansallisen yhteisön luomista. Mielestäni tässä on kytkös. Se työ, mitä kansainvälinen yhteisö tekee, kuuluisi oikeastaan Kosovan instituutiolle ja varsinkin maan kansalliskokoukselle kurttitapaus mielestäni on oikeusvaltioon liittyvä kysymys, mutta totta kai on hyvä pitää mielessä, että herra Kurtti on osoittanut mielenkiintoa osallistua poliittiseen prosessiin ja pidettäkö sitä tervetulleena eleenä. ja vapauttamisesta en sanoisi kovinkaan mitään, ainakaan täsmällisempiä vastauksia, koska tämä kuuluu paljolti komission jäsenten Fühlerille ja Malmströmille ovat hiljattain lähettäneet Kosovan pääministerille kirjeen. Häntä muistutettiin siitä, että on tiettyjä tärkeysjärjestyksiä myös hänen työssään niin, että voidaan täyttää erot viisumijärjestelmän vapauttamiselle. Ei ole kyse biometrisistä passeista ja niiden myöntämisestä, vaan kyse on ennen kaikkea siitä, että saadaan uskottava palautusjärjestely, omat menettelyt sitä varten. Siksi tässä seurastetaankin kaikilla saroilla. Totta kai mielestäni on tärkeää, että Kosovon kansalaiset eivät tunne tulensa syrjityiksi tai kohdelluiksi eri tavoin kuin muut kansalaiset Länsi-Balkanilla. On yhtä lailla tärkeää kuitenkin että tekniset vaatimukset myös täytetään. En nyt haluaisi antaa sen tär- tarkempaa tietoa siitä, milloin vuoropuhelun pitäisi alkaa. Euleksista sitten haluaisin nyt olla eri mieltä, jos ajatellaan, miten paljon Eulex on tehnyt järjestetyn rikollisuuden torjumiseksi, niin se on kyllä vahvistanut ylipäätään mielialaa EULEXissa, mutta se motivaatiota samalla se on vahvistanut myös mission ja Euroopan unionin uskottavuutta. Toki on tärkeää, että saadaan tuloksia lisää, niin että voidaan suorittaa syytemenettelyjä. Mielestäni Tuomarit tekevät hyvää työtä. Sen jälkeen, kun EULEX käynnistettiin, niin paljon meni aikaa pullonkaulojen purkamiseen. Se, sen purkamiseen, mitä Unmikilta oli jäänyt. Toivottavasti konkreettisia tuloksia saadaan jatkossa suman purkamisessa. minun mielestäni on tarpeen ja se on nyt hyvin ajankohtaistakin oikea-aikaista, koska nyt olemme siinä vaiheessa, että instituutiot ovat sen verran kypsyneet, että voivat myös jotenkin kestää sen shokin, joka tulee tästä korruptivastaisesta työstä. Tämä koskee myös korruptuneita poliitikkoja, korkeita virkamiehiä, mutta se johtuu myös siitä, että piakkoin, kuten totesin ensi vuonna, tulevat parlamenttivaalit, ja olisi tietenkin hyvä, jos Euleksin työ näkyvimmissä tapauksessa saataisiin hyvissä ajoin päätökseen. Niin kuulemma vielä yhdeksän muutakin puheenvuoron pyytänyt, Olen pahoillani, että joudun nyt tyy- tuottamaan pettymyksen muille kysymyksen esittäneille. Ehkä jääkö nyt tässä tähän. Ja otetaan muita kysymyksiä. Kiitoksia vasta. Kiitos seuraavaksi. Danjean, hän on todella <laughs> lyhytsanainen. Sen jälkeen Thaler, Arlaki ja Lohbiler. Danjean. Kiitoksia puheenjohtaja, erityisedustaja. Kiitos tästä raportista. Hyvin pitkälti pidän hyvänä kaikkea sitä, mitä te sanoitte, varsinkin sitä, että Euroopan unionin toimintaa koska rationalisoida – Olin kymmenen vuoden aikana vieraut paikan päällä kymmeniä kertoja kollega Bosselta viittasi siihen, että saattaa olla, että tässä tulee tästä koko toimesta tulee uusi unmike ja EU e tekee sitä kaiken työn, niin meidän pitää todellakin rationalisoida työtämme ja varmistaa, että se on näkyvää ja tehokasta ja hyödyttää kaikkia kosovalaisia. Yksi huomatus vain. Täyvän oikein painotitte korruption vastaista taistelua ja totesitte, että se on valtava haaste koko Balkanilla, mutta erityisestikin Kosovossa. Meillä EU:ssa on tietystikin vastuunamme toimia sitä vastaan esimerkiksi Euleksen kautta. Miten te arvioitte tätä järjestäytyneen järjestäytymisen rikollisuuden korten vasta taistelua. Meidän täytyy erittäin tiukasti ja uskottavalla tavalla pystyä toimimaan ilman, että poliittinen peli, poliittista peliä pelataan ja spekulointia harjoitetaan eurooppalaiset ja amerikkalaiset diplomaattisiin keinoin ja muutoinkin spekuloivat ja myöskin tästä on poliittisia seuraamuksia. Tämä kaikki saattaa heikentää meidän toimiemme uskottavuutta. Uskon, että olisi soveliasta annetaan syytteen tehdä työnsä. 28. huhtikuuta totesitte, että kehitystä tulee ja monia syytteitä tullaan esittämään. Siitä huolimatta yhtäkään syytettä ei ole nyt esitetty. Toivottavasti tuomioistuin tekee vakausta työtä ja erittäin tehokkaasta sellaista. Toivottavasti ilmapiiri tästä paranee. Kiitos. Seuraavaksi Thaler. Grazie, signor presidente. Tudi jaz bi vam rad čestitev, gospod Fejt, za vaš... Kiitoksia. Kiitos, herra Faith. Minäkin haluaisin onnitella teitä hyvin tehdystä työstä Kosovon suhteen. Meidän täytyy tiedostaa se, että Kosovo on ollut aikaisemmin ja se on edelleen ja jatkossakin merkittävä ongelma joka on syntynyt siitä, että Jugoslavia hajosi osiin. Viime vuos, vuonna saatiin aikaan varsin vakaa tilanne, väkivalta väheni. Eli tästä meidän täytyy olla iloisia ja onnittelenkin teitä tämän takia. Haluaisin nyt puhua vielä viisomivapautuksesta. Tässä on tapahtunut hyvin monenlaista kahden vuoden aikana. Ja kuten sanoitte, Serbia, Makedonia, Montenegro ovat hyötyneet tästä monelta osin. Viisumivapautuksen myötä valtion täytyy myös täyttää tietyt vaatimukset, hyvin selkeät sellaiset. Ja mielestäni tämä voisi olla Kosovonkin kannalta sellainen kehityskulku, joka edistäisi tilannetta huomattavasti. Uskotteko, että komission ihmisten tai komission ihmisille ja neuvoston ihmisille tulisi suosittaa toimia tässä viisumivapautuskysymyksessä. Emme päästä tässä mitenkään nopeasti eteenpäin, mutta uskon, että tämä voisi parantaa kosovalaisten asemaa ja heidän elämänsä. Sitten toiseksi haluaisin puhua seuraavasta. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on säilyttää Kosovon kulttuurinen ja uskonnollinen perintö. Meidän täytyy tiedostaa se, että tämä on psykologisesti äärimmäisen merkittävä kysymys ja vaikuttaa serbialais, suhteisiin serbialaisiin Kosovossa, mutta myös sen ulkopuolella. Haluaisin, että vastaisitte näihin kysymyksiin. Kiitos. A seguire collega Arlacchi. Seuraavaksi Erlakki. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Herra Feit, olen iloinen näistä hyvistä uutisista, joita meille toitte Kosovasta, mutta en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että nämä hyvät uutiset riittävät niin, että voitaisiin ajatella, että Kosovo jatkossa olisi EU on täysin integroitunut maa. Edelleen on paljon sivuutettu pitkän aikavälin ongelmat Kosovossa. Enkä ole edes nähnyt mitään kunnon strategiaa, ei se nyt kuulu teille, EU siitä vastuussa. Mutta mielestäni on hyvin naivia, ettei ole strategiaa. Tulee karvaita pettymyksiä jatkossa huumausainekauppa, rahanpesu, korruptio edelleen kukoistavat maassa. Heillä on paljon, paljon sofistikoitujen, paljon sofistikoidumpia strategiaa ja sellaista näkyvää rikollisuutta, eikä vallan räikeää väärinkäyttöä vaan asiat hoituvat entisen tyyliin maassa. Tämä on se vaarana. Ja jos parametreja muutetaan, meillä on ongelmia edessä eikä voida taata tuloksia. EULEXin rooli voi muuttaa tilannetta, mutta heillä täytyy olla osaansa strategiassa niin, että ongelmia todella korjataan, kuten aikaisemmin totesin. Sen pitäisi olla EU-strategian ytimessä – jos haluamme, että Kosovassa tulee osa Eurooppaa, eikä vielä, kuten nyt, on vakava uhka. Kollega Lochbieler, prego. Kiitos, Lochbieler. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Faitel erittäin yksityiskohtaisesta kertomuksesta. Kerroitte edistyksestä, mutta myöskin vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Minun kysymykseni liittyy romanien asemaan maassa, erityisestikin romanipakolaisia. Romanipakolaisista on kyse, jotka ovat paineet Eurooppaan, nyt heidät on väkipakolla pakotettu takaisin maahan. Pelkään pahoin, että monet pakkopalotetuista naislapsista eivät pääse kouluun, vaikka kuitenkin maassa valitsee oppivelvollisuus. Asuntotilanne on katastrofaalinen. Ja taloudellinen tilanne on erittäin paha teidän omien sanonekin mukaan, joten sieltä on suorastaan mahdotonta löytää työpaikkaa, ainakin jos on romaani. EUn jäsenvaltiot ovat itse aiheuttaneet tämän lähettämällä romaniita väkipakolla takaisin. Minun maastani Saksasta 14 000 romania on väkisin lähetetty takaisin Kosovoon. Minä katsoin, että nyt oli liian varhaista pakottaa nämä ihmiset palaamaan koteihinsa. Grazie, kollega eh, Kukan. E- Kiitos. Seuraavaksi Kukan ja sitten Munich. Munich. Mr. Chairman, c'è un ordine. The report of Mr. Kiitoksia. Herra Feitin kertomus oli erittäin kattava, joten minulla on vain yksi kysymys. Tämäkin liittyy korruptioon. Monessa maassa korruptio juuri on päällimmäinen ongelma, varsinkin Kosovossa. Todistusta haluttaisiin saada aikaan ongelman ratkaisussa. kaikkien kansainvälisten toimijoiden Kosovossa pitäisi osallistua yhtenäisenä rintamana korruption vastaisessa taistelussa. Mikäli eri osapuolen eri lähestymistapa ongelman, silloin kunnat voivat käyttää tätä hyväkseen. Tätä ongelmaa ei ole ratkaistu tai ei ainakaan millään optimaalisella tavalla. Voitteko kommentoida tätä? Kollega puhemies Kiitos Kuten täällä joku totesi, ei tässä enää tarvitse keskustella Kosovon tunnustamisesta, mutta ei tietenkään voida sivuta todellisuutta. Eli nämä kaksi ominaispiirrettä, riippumattomuus ulkoisista tekijöistä ja alueellinen koskemattomuus niin ja näin, että se ei olisi osa toista jäsenvaltiota, niin totta kai tässäkin on edellytyksiä riippumattomuudella itsenäisyydelle ja siksi Euroopan ei pitäisi tätä sivuuttaa. Jos ajatellaan Kosovon itsen jäsenyyttä, niin sen pitäisi ensinnäkin naapurussuhteiden kautta kehittyä. Siinä tarvitaan hyviä merkkejä. Toivottavasti kansainvälisen tuomioistuimen tuomio olisi perusta, sillä täällä saadaan pontta vuoropuhelulla eri, kes, eri osatekijöiden kesken se, että tämän tuomion jälkeen voidaan käydä keskustelua, se oli ainoa uusi oikeudellinen elementti, joka tuo jotain uutta tähän keskusteluun. Le chiedo una risposta sintetica a questo Pyydän teitä nyt vastaamaan hyvin lyhyesti näihin, näihin kysymyksiin. Kiitos. I agree fully with Mr. Donjon. Olen Don Juanin kanssa aivan samaa mieltä, että poliittisesti ei pitäisi mitenkään sekaantua torjuttaessa järjestetyntä rikollisuutta ja korruptiota. Itse olen kommentoinut jotakin poliittisia seurauksia. Olen todennut, että demokratiassa, jos ministeri tai korkeus korkearvoinen poliitikko jossain virallisessa tehtävässään joutuu epäilyksi vakavista rikoksista. Ja jos häntä syytetään, niin ehkä olisi hyvä syy ainakin toistaisesti jättää tehtävänsä. Toivottavasti olette samaa mieltä tästä, että näin meidän maissamme. Totta kai on mahdollista, että asianomainen henkilö voi palata tehtäviinsä ja poliittiseen elämään. Mutta tämä on osa meidän arvojamme, joita minä sinne vien. Olen myös pannut merkille, ehkä herra Dahonsoa viitasikin siihen, että on kuutu lausuntoja viranomaisten suulla Kosovossa, jotka eivät ole ihan noudattaneet meille tärkeitä periaatteita, nimittäin vallan jakoa. Siksi mielestäni on erittäin tärkeää, että puhemies tai muut korkeat poliitikot tai hallituksen senet eivät kommentoisi tuomioistuinlaitoksen työtä, mutta totta kai Täytyy välttää kaikenlaista poliittista sekaantumista. En voi oikeastaan lisätä sen enempää viisumijärjestelyiden vapautumiselle. Totesin tästä jo aikaisemmin ja en ole kovinkaan halukas esittämään mitään sellaisia kommentteja, jotka ikään kuin puuttuisivat komission jäsenten Fyllen ja Malmströmin työhön. Herra Latsi, olemme tavanneet aikaisemminkin. Tiedän teidän erinomaisen pätevyytenne korruption vastaisessa taistelussa. Tilanne on kuitenkin joltisenkin muuttunut. Tässä pitkässä prosessissa, toivottavasti liian pitkässä prosessissa, kun EULEX on pyrkinyt torjumaan korruptiota ja järjestäytyntä rikollisuutta. Kyllä siellä strategiaakin on takana ei välttämättä tullut ihan ymmärretyksi, mutta EULEX tehtävänannossa on myös aikataulu tehtävän suorittamiseksi. Meillä on Kosovon pyrinnöt myös päästä eteenpäin kohti Euroopan unionia. Kaikki tämä edellyttää aikataulutusta ja järjestämistä ajallisesti, niin että siitä tulee johdonmukainen kokonaisuus. EULEX toiminta onkin hyvin tervetullutta näiltä osin uudistuksen. Paljolti on parantamisen varaa, myönnän sen. Mutta ei pitäisi kuitenkaan ylidramatisoida Kosovan tilannetta verrattuna siihen, mitä muualla tapahtuu. Olette aivan oikeassa siinä, että edelleen on myös piileviä haasteita, joihin on puututtava. Mutta ensinnäkin minä olen saanut rohkaisua siitä ammattitaidosta ja siitä antautumisesta, jota EULEX-mission jäsenet ovat osoittaneet. Mutta olen saanut rohkaisua myös siitä sitoutumisesta, jota hallitus on osoittanut ja sen halussa tehdä yhteistyötä EULEXin kanssa, että tätä pahaa vastaan voidaan taistella. Hallitus on aivan tietoinen siitä, että jos he eivät ryhdy asianomaisiin toimiin, niin edistys pysähtyy. Siksi olemmekin iloisia siitä, että EUn vipuvoima toimii. Romanian tilanteesta en esitä minkäänlaista mielen, mielipidettä siitä, mitä jäsenvaltiot ovat päättäneet tehdä liittyen Romanian palauttamiseen Kosovoon. Romaniväestön asema on edelleen hyvin hankala, eikä sitä aina voida edes hyväksyä kunnolla. Teemme tästä yhteistyötä komission kanssa. Meillä on Romanian jäljensijoitusohjelmiakin olemassa, niin että Mitrovic on pois puolelta siirtää muualle, koska siellä maaperä on saastunut. Herra Kukanille sanoisin, että olemme aivan samaa mieltä Euroopan unionissa kaikkien kesken siitä, että tässä täytyy päästä eteenpäin korruption torjunnassa. Kiitos. Grazie. Per concludere, quattro Kiitoksia. Seuraavat neljä kollegaa vielä. Schlöfin, Howard, Nikolai ja Gomes. Harmaisen lyhyesti pyytäisin teitä puhumaan. Hetki pieni. Pyytäisin, että Schlöfin aloittaa. Intervento. Prego. Thank you. Um... Kiitoksia. Kiitoksia myöskin erityisedustajalle. Minulla on kaksi kysymystä. Me tiedämme, että Kosovon demografinen räjähdys on johtanut valtavaan työttömyyteen. Miten tähän on pyritty vaikuttamaan? Suuri osa kosovalaisista elää maanpaossa. Minkälaisia elämän odotuksia heillä on sitten kotimaahan palattuaan? Mega Owit. Sitten Howard. Mr. Faith, by the way, thank you. Olisi kolme kysymystä. Kiitoksia herra Faithille. Teillä on ehkä kaikkein hankalin työ Euroopassa. Haluamme onnitella teitä siitä tavasta, jolla sitä hoidatte. Te kerroitte jo toimista, pyritään parantamaan Serbin osallistumista Kosovossa. Mitä Ahtisaaren su- suunnitelmaan tulee, missä määrin hänen suosituksiaan on pistetty täytäntöön toistaiseksi? Minkälaisen kokonaisvaltaisen arvion voitte tästä antaa? Huule- kuuntelin huolellisesti myöskin sitä, mitä sanoitte kansainvälisen tuomioistuimen lausunnosta. En halua te kommentoitte sitä, vaan mitä kommentteja te olette kuulleet kosovalaisilta tämän tuomioistuimen lausunnon suhteen? Kun tarkastan Eulexin toimintaa, miten te arvioitte, miten sujui tämä vallansiirto Eulexille? Onnistuiko se teidän mielestänne hyvin vai ei? Eh, Kiitos. Nikolai seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. En ole ihan niin toiveikas kuten te. Henkilökohtaisesti uskon, että emme, me emme keskustele valtioista, vaan epäonnistuneista valtioista. Kaksi kysymystä kuitenkin. Ensinnäkin oikeuslaitoksen uudistamisesta olen erityisen kiinnostunut siitä, ovatko serbit edustettuina tässä uudistuksessa. Toinen kysymys liittyy kirkkoon. Sodan aikana monia kirkkoja tuhottiin. Nyt serveillä on mahdollisuus järjestää jumalapalveluksia ortodoksikirkoissa. Mikä on nykytilanne? Grazie. La parola alla collega Gomes, prego. Kiitos, Työllä Gomes. Eh, Kiitoksia, Faith. Hauska nähdä teitä jälleen täällä. What do you feel about the fact that... Haluaisin kysyä, mitä mieltä olette siitä, että yhtäältä teidän tehtävässänne ja EULEXin tehtävissä on torjua korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja liittyen myös kaikki uudistukset hallinnossa niin päin pois. Mutta teillä ei ole valtuutuksia puuttua kuitenkaan Kosovan taloudellisen kehityksen. Se on oikeastaan ainoa keino järjestää mitään vaihtoehtoja järjestelmän rikollisuudelle ja äh, harmaalle taloudelle, joka on sen taustalla, ja puuttua työttömyyteen. Kuka sitä vastuussa? Kuka on vastuussa strategiasta ja onko tapahtunut mitään parannusta teidän mielestänne? Että sen sijaan, että Kosovo tuo energiaa, se voisi sitä viedä naapurimaihin. Onko tässä mitään tehty? että nykytilanne muuttuisi? Onko mitään tehty sen hyväksi, että maatalous kehittyisi? Ja mitä mahdollista taloudellista kehitystä siellä on? Kuka on vastuussa meidän puoleltamme? Allora, due, due richieste aggiunte. Vielä kaksi lisäkysymyspyyntöä. 30 sekuntia Prede Kacin. Euh, Kyllä, minä pyysin aivan alussa puheenvuoro. Ei tämä nyt ole ollenkaan kelvollista. No, semmoista sattuu. Totta kai sattuu. No, kiitoksia aivan äärettömästi. Jos ajatellaan provinssin asemaa, että sitä jälleen ruvetaan keskustelemaan sen jälkeen, kun Haalkin tuomioistuin on päätöksensä. Sitä saitse olen nähnyt teidän puheistannekin myös tietoja siis mitä korkea edustaja on lausunut. Hän on hyvin toiveikas tässä. Hänen mielestään tämä helpottaa Belgradin tilannetta ja tukee Kosovon asemaa henkilökohtaisesti. En ollenkaan usko, että tuomioistuimen päätös tällaisia vaikutuksia toisi. On todennäköisempää, että päinvastoin epävakaus lisääntyy. Tämä oli kommentti. Olisin halunnut tietää, niin, kun olette lausunut myös tästä monietnisestä väestötilanteesta, niin minkälaisia vaikeuksia siitä saattaa syntyä, kun siinä on eroja pohjois olevien Pohjois Serbien ja muiden Serbien kanssa, ja mikä on vähemmistön asema? Suunnattomasta kiitoksia. Parola Kacin. Kacin vielä. Grazie, presidente. Eh, gospod Feitz, eh, tudi jaz vam moram čestitati. Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella herää Faithia hänen tekemästään työstä ja niistä saavutuksista, joita te olette saanut aikaan ja vielä saatte aikaan jatkossa. Haluaisin palata vielä Kosovon Serbian asemaan maan pohjoisosassa ja toisaalta pienillä sarkkeilla asuviin serbeihin. Kyse ei pelkästään serbeistä, vaan muistakin vähemmistöistä, Uskon, että tällä hetkellä on paljon tärkeämpää edesauttaa Mitrovicin ja pristinen välistä vuoropuhelua kuin Pristinin ja Belgradin välistä vuoropuhelua. Tämä olisi paljon tärkeämpää. Vuoropuhelu Kosovon sisällä on äärimmäisen tärkeä tavoite. Uskon, että meidän kaikkien täytyy pyrkiä vahvistamaan keskinäistä luottamusta maassa. Herra Faith, uskon, että olisi tarpeellista – antaa myöskin lisärahoitusta konkreettisten projektien ja ohjelmien toteuttamista varten Serbian, serbialaisissa kunnissa esimerkiksi, kunnissa, joihin juuri on valittu uudet valtuustot. Kun ihmiset ovat valinneet kunnanvaltuustonsa, on aivan oikein ja kohtuullista, että ne pystyvät sitten myöskin tekemään konkreettista työtä ja että rahaa tätä varten on. Toinen seikka, joka olisi erittäin tärkeä, olisi kysymys, kuinka päästään yli kielimuuresta? Auttaako teidän instituutionne millään tavalla rahoittamaan kielten opiskelua silloin, kun on kyse vähemmistöistä? Rahoitatteko te tällaista kielten opiskelua, esimerkiksi Albanian opetusta serbeille tai Serbian opetusta albaaneille? Autatteko tässä? Many questions, we need flash answers. No tässäpä tuli joku kysymyksiä, mutta nyt tarvitaan pikaisia vastauksia. Um, and fresh. On demographic trends, I would like to say that. Väestökehityksestä. Väestölaskenta tulee ensi vuonna. Komissio antaa paljon tukea siihen, kuten Eurostatkin on erittäin tärkeää, että myös Pohjois-Kosovossa päästölaskenta voidaan järjestää. Sitten Kosovossa asuvien ja ulkopuolella asuvien suhteet ovat hyvin vahvat ja ulkopuolella asuvien lähettämät tulot ovat erittäin tärkeitä tulolähteitä Kosovon taloudelle. Toivottavasti Yhdysvalloissa maanpaossa olevat investoisivat vielä enemmän Kosovoon. Ehkä olen 80-85 prosenttia jo saavuttanut Ahtisaaren hankkeesta, mutta edelleen täytyy täytäntöön panna autonomiamääräykset Kosovon serbiyhteisön tukemiseksi pohjoisessa, että syntyy hallinnollisia kytköksiä Pristinan ja pohjoisten kuntien välillä. Kun kaikki ilmeisesti olemme samaa mieltä siitä, että maan jakaminen ei olisi toivottavaa. Jos sitten ajatellaan tuomistuimen tuomion jälkeistä tilannetta, niin kaksi mahdollisuutta voi, siellä ei haluta enää aloittaa uusia keskusteluja statuksesta, eivätkä he halua myöskään maan jakamisesta ruveta mitään keskustelemaan yk tehtävin antaminen EUlle. on ollut hankalaa, mutta tyydyttävää. Siihen on aikaa tuhraantunut, jotta voidaan tämä suma purkaa. Me ja me, muutkin haluavat varmistaa sen, että serveillä on myös oma osuutensa. Oikeuslaitoksessa olemme rohkaisseet servejä, päteviä tuomareita, syyttäjiä – hakemaan paikkoja korkeimmassa oikeudessa perustuslaillisessa oikeudessa tai ylipäätään tuomistolaitoksessa. Uusi lakikin on hyväksytty. Sitä ruvetaan täytäntöön panemaan vuodesta 2013 alkaen. Serbi yhteisön edustajat pääsevät kirkkoon myös Pristiinassa pitkän vuosien tauon jälkeen. Muussa ominaisuudessa olen myös tehnyt työtä monissa poli- taloudellisissa kysymyksissä. Olen pyrkinyt auttamaan Kosovon viranomaisia pitkän aikavälin strategiassa ja erityisesti pyrkinyt rohkaisemaan Kosovan viranomaisia noudattamaan budjettikuria. ICA on yhteydessäkin. Olemme saavuttaneet hyvän tuloksen Ahtisaarin suunnitelman äh, toteuttamisessa nyt muiden harteilla on talouden uusitaminen, IMF muun muassa, koska siellä ollaan hyväksymässä Kosovan ja IMF kesken ohjelma ja komissio toiseksi myös on mukana. Kuten Rova Gomes mainitsikin, energia, maatalous tulevat mukaan kuvioihin. En näe mitään ristiriinaa siinä, että pyrin luomaan monietnisen demokratian Kosovossa ja tai siihen verrattuna mikä on pohjoisen asema. Kaikilla servillä pitäisi olla täydet oikeudet että missä tahansa Kosovossa. He voivat nauttia myös omasta perinteisestä elämäntavastaan pohjoisessakin saavat edelleen tukea Belgradista, mutta, mutta avoimuuden ehdolla, eikä niin, että on rinnakkaisia instituutioita, jotka murentaisivat keskushallintoa. Lopuksi olen vakaasti siitä samaa mieltä, että meillä pitäisi olla enemmän vuoropuhelua Kosovossa. Meillä oli ja kaupunkien konferenssi ja siellä tarvitaan Mitrovican ja pohjoisen ja Pristinan välillä vuoropuhelua. Nyt olemme tekemässä välitarkastelua budjetissa Kosovossa. Minä haluan varmistaa sen, että kunnat ovat saaneet riittävästi voimavaroja niin, että siellä on painopistealueita ja hajauttamismääräykset myös toteutuvat käytännössä. En rahoita kielikoulutusta, mutta kuitenkin toisen asteen koulutuksessa opetussuunnitelmissa on myös serbiankielistä opetusta ensi lukuvuodesta alkaen. Kiitos. Grazie davvero anche da... Lämmin kiitos myös esittelijä Lunacekin nimissä. Haluaisin muistuttaa, että 15 meillä on parlamentin välinen tapaaminen herra Feitin kanssa ja sinnekin voitte osallistua. Kiitoksia tästä keskustelusta. Bene, continuiamo con il punto C. Hyvä. Nyt siirrymme kohtaan viisi, eli päätöslauselmaesitys Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin. Ja käymme nyt toista keskustelua tästä esittelijän tekemästä mietinnöstä, johon on jätetty 168 tarkistusta. Ja esittelijä on laatinut kolme kompromissitarkistusta, joista nyt keskustelemme. Tästä on siis käyty jo keskustelua aikaisemminkin, joten mm, rajaisen keskustelun tarkistuksista 20 minuuttiin. Olkaa hyvä, Lunacek. Signor Presidente, vielen Dank. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Koska aika rientää, aion nyt lähinnä rajoittua vain kompromissitarkistuksiin ja parin, muuten, parin muutaman seikkaan jo. Äänestysluetteloluonnos on jo laadittu. Se, se kun on kyse Kosovosta, niin keskustelussa on havaittu, että tässä on tiettyjä periaatteisia eroja parlamentin jäsenten välillä. Onko Kosovo riippumaton valtio vai ei? Siitä on kyse. Ja tämä linjanveto tulee näkymään myöskin tässä äänestyksessä. Tähän ei voi tehdä mitään kompromissia. Jäsenet ovat joka puolesta tai vastaan sen, sen suhteen, onko Kosovo itsenä vai ei. Toivottavasti vastustajat ovat vähemmistössä. Tähän en ole voinut kompromisseja ehdottaa. Ihmiset ovat joko tai poistaa vastaan. Muuten olen pyrkinyt ottamaan huomioon niiden kollegoiden tarkistukset, jotka eivät hyväksy Kosovan itsenäisyyttä. Olen joko olen pyrkinyt kompromissiin ottamaan mukaan vain sellaiset tarkistukset, joita itse pystyn tukemaan. 91, 92, 94 tarkistukset, 94 on tehnyt kopaa muodissa ja niin poispäin. Kyse on tässä nyt siitä kompromississa yksi että oikeusvaltiota pyritään rakentamaan koko Kosovon alueella ja että missä toimii tässä suhteessa aktiivisesti ja hyvin – ja todetaan, että komission pitäisi saada enemmän näkyvyyttä tekemälleen työlle, varsinkin maan pohjoisosassa asukkaiden keskuudessa, ja että koko väestön pitäisi ottaa huomioon. Olen nämä seikat pyrkinyt ottamaan mukaan tämän kompromissin yksi. Kompromissista kaksi. Toteasin, että siinä on kyse tarkistuksesta 97 ja 105. Kyse on EULIXin ja Kosovon siviiliyhteiskunnan välisestä yhteistyöstä ja siitä, miten se pesi vahvistaa. Tämä pitäisi asettaa etusijalle. Kompromissi kolme. Sen yhteydessä olen pyrkinyt laatimaan tai ehdottamaan kompromissia, joka se kollegoita Preda, Paviesko ja muut, muuta. Toivoakseni näin on ja toivoakseni nämä näiden tarkistusten tekijät voivat hyväksyä tämän kompromissin. Herra Posseltille sitten kommentti kyse on perheväkivallasta. Olen pyrkinyt tämän asian ottamaan erillisenä kappaleena mukaan, enkä, ripotel, enkä ripole, en ole ripotellut tätä sinne tänne, koska muuten tämä veisi huomiota liian paljon muilta asioilta, jotka kuuluvat tähän. Toivottavasti herra Posseltille sopii tämä asia nyt minun ehdottamassani muodossa. Yksi asia vielä herra Svobodan ehdotuksesta 66 on kyse. Tällä hetkellä täytyy vielä katsoa, olisiko todellakin mahdollisuus ottaa huomioon kansallisen rikostuomioistuimen tekemän päätöksen aikaansaamat reaktiot huomioon. Tämä nyt ei ole vielä onnistunut, mutta aamupäivän aikana vielä selvitämme tätä. Sitten pieni huomautus ohimennen äänestysluettelossa tarkistuksen 78 äh, tarkistuksen kohdalla äänestysluettelossa lukee minun nimeni näiden muiden tarkistusten jättäjien keskuudessa. Tämä on tämmöinen hupaisa erhe toivottavasti sitten, kun loppuäänestyslista saadaan, niin näin ei enää ole, koska minä olen täysin eri mieltä näiden kollegoiden kanssa näin tästä tarkistuksesta. Mutta tällaista voi tapahtua. Paino vihre sinne oli putkahtanut. Olen keskustellut erinäisten edustajien kanssa. Enimmäkseen olen useimmissa tapauksissa samaa mieltä, mutta joidenkin kanssa joistakin asioista eri mieltä, mutta politiikassa tämä on aivan normaalia. Kiitoksia kaikille joka tapauksessa yhteistyöstä. Grazie, kollega Lunacek, che suo nome... Kiitoksia, Lunacek. Teillä on niin tärkeä nimi, että kaikki haluaisivat tällaisen saman nimen. Seuraavaksi Posselt. Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Lunacekia tästä erinomaisesta työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Samoin yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa muista ryhmistä. Lunacek puhui selvää kieltä. Nämä monet tarkistukset on oikeastaan jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäinen niistä on aivan tavallisia tarkistuksia, joissa ryhmä on joko puolesta tai vastaan suunnan mukaan, ja toinen ryhmä rajat ylittävästi keskittyy tähän statuskysymykseen. Kaikissa ryhmissä enemmistö näyttää olevan sitä mieltä, että statuskysymyksestä on nyt päästy jo eroon, ja 22 EUn jäsenvaltiota ovat tunnustaneet Kosovon itsenäisenä valtiona ja niillä on diplomaattisia suhteita tähän valtioon. Ja viisi jäsenvaltiota ei ole sitä tunnustanut. Ja haluaisin muistuttaa, että nämä 22 jäsenvaltiota, jotka tunnustuksen ovat antaneet, tekivät tämän Euroopan parlamentin pyynnöstä. Viimeisen viiden vuoden aikana kolmas, kolmannen neljäs osan enemmistöllä parlamentti on usean otteeseen pyytänyt jäsenvaltioita tunnustamaan Kosovon. Ja vielä eri vaalikausien aikana. Ja siksi olenkin sitä mieltä, että olisi hyvin ongelmallista, jos ottaisimme tämän statuskysymyksen jälleen kerran esiin, emmekä tähän uskoakseni enää lähde, mutta meidän täytyy ottaa kuitenkin huomioon myös ne kollegat, joiden jäsenvaltiot eivät ole vielä tunnustaneet Kosovoa. He odottavat tiettyä tuomiota, vaikka uskonkin, että tuomio kertookin enemmän tulevaisuudesta ja siitä, kuinka tilanne kehittyy eri alueiden välillä. Emme me pysty enää peruuttamaan sitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Mutta tätä täytyy katsoa kuitenkin käytännön valossa. Jos Kosovo jaetaan, niin silloin monet muutkin alueet joutuvat tähän saman, saman uhan alle. Tämä saattaa aiheuttaa jälleen sodan. Ja serbit eivät itsekään tätä halua. Jos puhuu serbien kanssa, niin he sanovat, että on aina selvää, että ei Kosovo enää tule kuulumaan Serbian. Joten meidänkään on turha lähteä mihinkään tällaisiin leikkeihin mukaan. Meidän täytyy selvästi tehdä se, että kunnioitamme niitä, jotka ovat eri mieltä asiasta – ja tarkistukset täytyy ottaa kyllä käsiteltäväksi, mutta kaikki tietävät oman kantansa ja jos me etenemme tällä tavoin, niin emme menetä kallisarvoista aikaa. Ja kuten Lunacek sanoi, tunnustamiskysymyksessä voi olla joko puolesta tai vastaan kompromisseja, ei tässä asiassa voi tehdä. Mielestäni meidän täytyy keskittyä näihin asiasisältöön koskeviin tarkistuksiin ja siirtyä äänestämään. Ja se siitä. Bene, per i socialisti, collega Thaler. Kiitos seuraavaksi SD-ryhmästä Thaler ja sitten Preda. Hvala lijepa, gospod predsjednik. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Tämäkin oli aika mahdoton tehtävä Siksi lopputulos kyllä ansaitsee ihailumme. Nämä kompromissitarkistukset edelleen parantavat esitystä. Haluaisin ottaa kuitenkin esille yhden seikan. Jotkut edustajat ovat saaneet vastaanottaa kirjeen Serbian hallitukselta, neljän sivun mittaisen kirjeen. Siinä on verrattu meihin ja siihen, miten meidän pitäisi toimia päätöslauselma kohdalla. Minä sanoisin, että jos ajatellaan kirjan sisältöä, niin se on erittäin tärkeää, mutta yhtä lailla se osoittaa, miten tärkeää olisi, kuten herra Posa totesikin, miten tärkeää olisi, että Serbia ei panisi joitakin asioita panttivangiksi statusaseman statuskysymyksen vuoksi. Tämä liittyy esimerkiksi kulttuuri- ja uskonnollisen perinnön säilyttämiseen, ihmisoikeuksiin, omaisuuteen tai mahdollisesti pakolaisten palauttamiseen. Näitä ei ole ratkaistua. Siksi toivonkin, että kunhan saamme tuomistumista päätöksen, voimme puhua näistä konkreettisistakin asioista. Ne ovat erittäin tärkeitä serpiväestön elämänlaadulle. Serbian hallituksen pragmatismi on tässä tärkeässä asemassa. He nimet ovat siinä tuomitsemassa myös Serbiassa asu, serbialaisia Kosovon pohjoisosiassa. Hyvä. Seuraavaksi Prene, ja sitten varjoesittelijä Panseri. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kokonainen joukko muutosesityksiä, taikka olen sellaisia jo esittänyt suuren määrän. Nämä liittyvät asioihin, jotka minun nähdäkseni pitääkin muuttaa, niin että Kosova ei esitä pelkkänä provinssina. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät kosovolaisiin asukkaiden kansalaisten ominaisuudeseen sen, että tai asukkaiden ominaisuudessa kansalaisia. Minun mielestäni me olemme näille ihmisille velkaa sen, että annamme heille jonkinlaisen arvostuksen, tunnustuksen. Jotkut pitävät Kosovoidenkin pelkkänä provissina, eivätkä valtiona. Minä olen tähän pyrkinyt puuttumaan. Bene. Eh, prego, Panzeri. Panseri. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Luna Tsekia. Hän on tehnyt hyvää työtä. Vaikka tämä ei ollutkaan mitenkään yksinkertaista, työtä, aivan kuten kaikki ovat tunnustaneet. Mielestäni kompromissitarkistukset ja koko päätöslausuma voidaan aivan hyvin hyväksyä. Se ottaa, tässä otetaan huomioon nykytodellisuus ilman, että kyseenalaistetaan statuskysymys ja ilman, että ketään tässä pakotettaisiin muuttamaan ajatuksiaan statuskysymyksestä. Tässä puhutaan kosovalaistoimielinten vakauttamisesta ja tuodaan esiin eräitä toimia, joihin täytyy lähteä, eli tärkeimpien etnisten ryhmien integrointi, Kosovon demokratiaprosessi ja oikeuslaitoksen vahvistaminen. Yhteistyön alueella täytyy olla sellaista, että se kunnioittaa eri osapuolia. Ja statuskysymyksen eri näkemysten lisäksi sanoisin, että tässä on tehty hyvää työtä ja tämä pitäisi hyväksyä. Kiitos. Jos Lunacek esittelijänä haluaa vielä kommentoida, hyvä. Jos ei, niin lopetamme keskustelun tähän. Ei kun vaan kiitän tässä vaiheessa, kiitos. Minäkin kiitän kollega Lunacekia. Ja nyt muistuttaisin vielä, että äänestämme tästä asiasta huomenna. Ja nyt siirrymme kohtaan kuusi. Päätöslauselmaesitys Islannin jäsenyyshakemuksesta. Tämä on toinen keskustelu päätöslauselmaesityksestä. Ja tänään keskustelemme asiasta muutama päivä ennen, tai muutama päivä sen jälkeen, kun EUn hallitusten päämiehet ovat päättäneet aloittaa Islannin kanssa jäsenyysneuvottelut. Ja nyt me Mielenkiinnolla kuuntelemmekin Predan esitystä. Tähän on jätetty 55 tarkistusta tähän esitykseen ja esittelijä yhdessä eri poliittisten ryhmien kollegoiden kanssa on jättänyt jotakin kompromissitarkistuksia. Ja nyt pyytäisinkin Predaa esittelemään kompromissitekstin ja puhumaan siitä viitaten siihen, mitä neuvostossa viime viikolla päät- päätettiin. Panseeri, onko teillä tähän jotakin sanottavaa? Jos ei, niin Pereda saa puheenvuoron. Suunnattomasti kiitoksia, herra puheenjohtaja. Aivan aluksi Kuten jo totesit, siellä 55 tarkistusta tullut kollegoilta Sanoisin, että olen kovin tyytyväinen harjoitustusta yhteistyöstä poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden kanssa, nimittäin näiden 55 tarkistuksen pohjalta me olemme päässeet eteenpäin niin, että meillä on kahdeksan kompromissia. Ne liittyvät keskeisiin kysymyksiin mietinnössä. Ensinnäkin Oikeuslaitos. En nyt mene yksityiskohtia. Preda. Avvicinarsi di più al Kollega Preda, voisitteko hieman puhua paremmin mikrofonin, jotta tulkaus onnistuisi? Eh, donc le premier, eh, le... Siis ensimmäisen kompromissin tarkoituksena on puuttua kolmeen artiklaan liittyen oikeuslaitokseen. Siellä on muit, useita kysymyksiä, jotka liittyvät tuomareiden nimittämiseen, syyttäjään ja oikeusviranomaisiin, ainakin korkeisiin. Sitten toinen kompromissi liittyy hyvin arkaan kysymykseen, nimittäin EFTAn valvontaviranomainen – kun on kyse kilpailusta ja markkinoista. Islannin osalta kolmas kompromissi liittyy islantilaisten käymiin neuvotteluihin yhdistyneen kuningaskunnan ja alankomaiden viranomaisten kanssa. Ne ovat olleet kahdenkeskisiä. Nimittäin tässä ICEV-jutussa sitten neljäs kompromissi, joka liittyy siihen, miten Islanti on lähentynyt Euroopan unionin säännöistä. Sitten kom- kompromissi viisi liittyy ympäristöön. Kuudes liittyy maan merivaroihin ja tarpeet, eh, tarpeeseen osoittaa rakentavaa lähestymistapaa molemmin puolin, kun käydään neuvotteluja kalastuksesta. 7 ja 8. Kompromissi liittyvät yleiseen keskusteluun laajentumisesta, liittymisestä. Sitä haluaisin tähdentää hiukkasen, koska vaikuttaa siltä, että EU, viestiminen eurooppalaisista asioista Islannissa ja Islannin yhteiskunnassa on äärimmäisen tärkeää, jotta lähentymisprosessi tämän maan osalta toteutuisi. Ja sitten lopuksi vielä neljä suullista tarkistusta. Yksi koskee, yksi on tulee vihreiltä, ja toinen sakettilta. Olen sen mun pari muutakin suullista tarkistusta. Se liittyy viime viikkoiseen päätökseen Euroopan neuvostosta. Siinä on päätetty aloittaa neuvottelut liittymisestä. Vielä lopuksi esittäisin kiitokset yhteistyöstä kollegojen kanssa. Tässä työssä kompromissien löytämiseksi. Suunnattomasti kiitoksia. Benissimo, grazie molto. Hyvä, paljon kiitoksia. Nyt ensimmäinen puheenvuoro menee Omen Räyttenille EPPstä. wel, eh, voorzitter. Voorzitter, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin näin aluksi kiittää herra Bredaa hän on nimittäin saanut aikaan jotakin todella hienoja kompromissiehdotuksia käyvimme keskusteluiden pohjalta. Uskoakseni me voimme suhtautua erittäin myönteisesti siihen suuntaan, johon Islanti nyt on menossa. Odotukset ovat korkealla. Kun tarkastellaan Eurooppa-neuvoston kokouksen kulkua voidaan havaita, että Alankomaat eivät halua estää neuvotteluiden etenemistä, vaan pikemminkin halutaan pitäytyä tiettyihin kriteereihin vain, joten kompromissi ei sinänsä ole enää ajankohtainen. Tämä voidaan hoitaa kohta kohdalta äänestyksenä. Mikä katsoo lähinnä tar- tarkistussa, jotta, jossa vaaditaan 3,9 miljardin lainan maksua takaisin yhdistyneelle kuningaskunnalle ja Alankomaille, niin minun mielestäni tämä on asia, joka ei ole mikään este sille, että Israelin kanssa voitaisiin ottaa liittymisneuvottelut tästä vaatimuksesta huolimatta. Tämä lause voidaan joko poistaa tai sitten laatia tähän kohta kohdalta äänestys. Tai sitten hyväksytään tämä kompromissi. Ei siinä mitään. Puheenjohtaja, kompromissi kaksi ja neljä ovat myös ihan kunnollisia sellaisia. Prioriteetit on selkeästi määritelty näissä kompromisseissa. Ja komissio kiinnittää hyvin paljon huomiota tiettyihin kriteereihin. Kompromissi seitsemän sitten. Tämä liittyy konsensukseen Islannin poliittisissa piireissä – Tietystikin tämä on Islannin oma haaste saada tämä konsensus aikaan. Vain mikäli Islanti on täysin sitoutunut näihin neuvotteluihin, niistä voidaan saada myönteisiä tuloksia. Mutta joka tapauksessa kiitoksia Christian Predalle. Seuraavaksi Panseri ja sitten Gomes. Taidan puhua hieman liikaa tänä aamuna. No jos puhut ainoastaan asiaa, niin saat jatkaa. Minä korvan tässä varjoesittelijä David Sassonia ja hän pyytää minua kiittämään esittelijä Freda hänen äärimmäisen hyvin tehdystään työstä. Sosiaalidemokraateille tarkistukset, joita varjoesittelijä on jättänyt, eivät aiheuta ongelmia. Ne näkyvät tässä siis hyvin laajasti ja niitä on käsitelty myönteisessä hengessä ja esittelijä korostaa joitakin asioita ja otan näistä vain kaksi esiin, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä mielestäni. Ensinnäkin se, että Islannin viranomaisten täytyy tehdä aktiivista työtä kansalaisyhteiskunnan suuntaan ja samoin tarvitaan aktiivisia toimia molemmilta osapuolilta yhteisen kalastuspolitiikan suuntaan. Kaiken kaikkiaan Tämä Islanti-päätöslauselma on mielestäni äärimmäisen myönteinen ja haluaisin kiittää omasta ajassa Solin puolesta edustaja esittelijä Preda. Kiitos sitten Gomes. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Breda, Breda hyvin työstä. Sanoisin, että siellä on kuitenkin yksi kohta, jossa olen eri mieltä rouva Umen Räyttänin kanssa, kun hän totesi, että virke pitäisi poistaa kolmoskompromissista. Siinä sanotaan, että kahden keskinen sopimus yhdistyneen kuningaskunnan alankomaiden kanssa liittyen lainan takaisinmaksuun, niin hän totesi, että tämä pitäisi poistaa tämä osa että se ei pitäisi olla esteenä neuvottelujen käynnistämisellä. Minun mielestäni on tärkeää, että se on tässä. Muuten voin kaiken jättää. Ollenkaan voida hyväksyä, että tämä olisi este jäsenyydelle, kun siellä on kuitenkin kaksi nykyistä jäsenvaltiota, jolla on jotain selvitettävää Israelin kanssa – Kaikilla on vastuunsa, ei pelkästään islantilaisilla. Islantilaiset kantavat oman vastuunsa myös kasinotalouden syntymisessä. Näin se vain on. Se on johtanut myös sitten vaikeuksiin ja myöhästymisiin lainanmaksussa. Toisin sanoen, jäsenyysneuvottelutkin hyvin kiinteästi liittyvät tähän. Totta kai tarvitaan päätös, mutta ei sen pitäisi kuitenkaan sinällään olla este neuvottelujen käynnistämiselle. Ne kollegat, jotka ovat puolestaan korostaneet tätä, niin minä sanoisin, että kyllä se on oikein. Muutoin emme saa menestyksellisesti tätä saatettua päätökseen. Siik. Mm, capisco che la collega Omen Reuter vuole... Niin, ymmärrän, että Omen Reuter haluaa lyhyesti vastata tähän. Olkaa hyvä. Ja. Minä haluan kyllä ihan samaa kuin mitä Annakin haluaa. Nimittäin, mikäli todetaan, että kyse on asiasta, joka ei millään tavalla estää neuvottelun auttamista Islannin kanssa, niin tämä tarkoittaa silloin sitä, että tämä on este laajentamisneuvotteluille, mutta joka tapauksessa neuvottelut voidaan aloittaa. Tämä on se syy, miksi minä halusin tämän lauseen pätkän täältä pois. Ja sitten mikäli lukee tämän lauseen, niin sitten siinä on järkeä. Sen jälkeen, kun laina on maksettu takaisin yhdistyneen kuningaskunnan ja hallitukselle, painotetaan sitä, että sopimuksen aikaansaaminen on mahdollista. Mutta en tämä lauseen on parempi ottaa pois. Mutta me, jos te ette kerran halua, niin... No, joka tapauksessa meidän täytyy myöskin kysyä herra Predan näkemystä hänen mielipidettään asiaa, mutta minusta olisi ihan loogista ottaa se sieltä kyllä pois. Bene, allora a questo punto al collega Tannock la parola. Selvä. Nyt seuraavaksi Tannock, sitten Taaler Madeleine lopuksi. Kiitoksia. Kuten olen aikaisemmin sanonut, minun ryhmäni täysin tukee Islannin liittymistä unioni. Kiitos Reidalle hänen tekemästään työstä. Minä tuen myös kompromissitarkistuksia. Mielestäni kakkonen todellakin ottaisi oikeudellisen seikan, josta en edes tiennytkään, kun <clears throat> viimeksi puhuin. Nimittäin, että Islanti ei ole noudattanut etäsopimuksiaan, sitoumuksiaan talletusten osalta ja siinä siis rikotaan etäsopimusta. Onhan se osa säännöstöä. Siksi heillä on velvollisuus maksaa totta kai talletustakuu direktiivin nojalla. Se on ihan selvä juttu, joka on ratkaistava neuvottelun aikana – muiden lailla. Olen sitä mieltä, että ei tämä pitäisi kuitenkaan estää erokkuutta, tämä lainajuttu yhdistyneen kuningaskunnan ja alankomaiden kanssa, mutta totta kai ajattelen neuvotteluja, muun muassa rahoitusmarkkinoita, niin heidän täytyy kyllä siitä kansanlainsäädäntöön tallennustakuu määräykset ja sitten hoitaa lainajutut. Ilmeisesti korot ovat nyt kompastuskivenä. Ehkä tätä voitaisiin hiukkasen hierota alaspäin, mutta näin olen epäilässä lähteistä saanut tietää. Kysymys Predalle asiasta, joka on sinällään sivuseikka, mutta joka ei ole tässä mukana. Jopa nyt Marokossa Valakalastuskomissio on kokoustamassa ja siellä poistetaan esteet valan pyyntämiseltä. Islanti rajoitetusti vielä harjoittaa valan pyyntiä, noin 30 viime vuonna kai pyydettiin Islanti on Japanin ja jotenkin muiden kanssa harvoja maita. En tiedä, oliko EUlla mitään yhteistä kantaa, äänestä tyhjää tai ei. Paljon oli puhetta Tanskasta, joka ei ollut kovinkaan tyytyväinen tähän kuningaskunta, minun maani, halusivat säilyttää pyynnin kieltämisen toistaiseksi. Ehkä siellä 27 valtiota äänestävät tyhjää sitten. En tiedä, miten on, mutta Japani kai on menossa kovasti eteenpäin ja pyyntikielto poistettaisiin. Tuleeko tästä ongelma Islannille, kun ajatellaan yhteistä kantaamme tällä haavaa, eli säilyttäisimme pyyntikielon, vai onko se jo hoidettu pois päiväjärjestyksestä, jos valanpyyntikomissio todellakin sallii rajoitetusti eh, seuraavien kymmenen vuoden ajan valanpyynnin. Kollega Thaler. Thaler. Eh, vam, gospod Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Tredaa hänen tekemästään työstä. On hyvin tärkeää, että neuvottelut Islannin kanssa alkavat. Tämä antaa uutta pontta laajentumishankkeelle. Ja kuten kaikki tiedämme, viime vuonna emme saaneet tältä osin toivomiamme tuloksia. Mielestäni tässä voitaisiin toimia rinnakkain Makedonian neuvotteluiden kanssa. Tämä helpottaisi myös komission työtä ja toivottavasti tässä päästäisiin pikaisesti eteenpäin. Kompromissi kolme. Mielestäni tässä on kyse sellaisesta asiasta, joka aiheuttaa meille vielä paljon päävaivaa. Me emmekä saa aliarvioida tätä. Jo tämä lyhyt keskustelu on osoittanut, kuinka monimutkaiseksi asia voi kääntyä. Preda on aivan oikeassa siitä, että me, meidän täytyy olla optimistisia ja pyrkiä ratkaisemaan ongelma pikaisesti, mutta meillä täytyy olla myös varasuunnitelma, jos tässä ei onnistuta. Ja myöhempää ajankohtaa näkö, silmällä pitäen ehdottaisin tiettyä tuomarointia tässä asiassa. Ehkä tähän voitaisiin puuttua neuvottelujen loppupuolella ja tuomarointi niin todella voisi tässä asiassa sitten auttaa. Kollega Madlener, prego. Kiitos sitten Madlener. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan unionin kyky laajentua on nyt äh, aivan äärimmillään ja ihmiset ovat äh, aivan uupuneita laintamiseen. Taloustilanne on heikko, joten vararikkoisten maiden mukaan ottaminen olisi erittäin huono ajatus. Isossa Britanniassa esimerkiksi suhtaudutaan nihkeästi. Pankkisektoria koskevat ongelmat täytyy tietystikin ratkaista ennen kuin Islanti voi liittyä, ja valanpyynti on toinen asia, mitä me, me voi hyväksyä. Meidän täytyy tehdä täysin selväksi Islannille, että me emme kerta kaikkiaan voi sallia sitä, että valaan pyynti jatkuu, olipa sitten kyse mistä verukkeesta hyvänsä. Minun puolueeni ainakin Alankomaissa katsoo, että Islanti ei voi liittyä, koska kansanäänestyksessä kansalaiset kyllä vastustaisivat. Boskurt. Kiitos. Sitten Boskurt. Dank u wel, voorzitter. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut huomioon myös alankomaiden murheet kompromissitarkistuksiin, varsinkin tarkistukseen, jossa otetaan lainanmaksu esille, ettei se kuitenkaan nyt ole pelkästään yhdistyneen kuningaskunnan ja alankomaiden asia, meidän täytyy kaikkien se hoitaa. Täällä mainittiin myös valvontaviranomaiset. Totta kai meillä on etäsopimuksen määräyksetkin, mutta mikä on valitettavaa, ja halusin kysyäkin tästä niin minä peräänkuulutan selvää yhteyttä liittymisen kanssa. Ja nyt se on kadonnut ja se on valitettavaa. Tämä kuuluu kaikkiin jäseneksi pyrkiviin maihin, varsinkin Islantiin. Heidän on tehtävä selväksi, että ICF-ongelma on ratkaista ennen kuin mitä liittymistä voidaan ajatellakaan. Toivottavasti tämä voitaisiin ottaa uudelleen mukaan. Ultimo intervento, il collega Lopuksi vielä Taarant. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle. Minusta oli hienoa, että hän pystyi laatimaan hienoja kompromisseja monista joskus jopa täysin vastakkaisista, ristiriitaisista tarkistuksista. Olisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kannustaakseni esittelijää vielä muuttamaan hieman näkemystään. Viittaan tässä äänestyslistaan, etenkin mitä tulee tarkistuksiin 45, 46, 47. Yllättävää kyllä, kaikki ovat vihreiden tekemiä, nämä kolme tarkistusta. Miksi sitten halusin muuttaa esittelen mielen näiden suhteen? Nämä tarkistukset liittyvät keskusteluihin, joita on käyty Islannin valtuuskunnassa, Islannin ja Euroopan parlamentin yhteisparlamentaarisessa kokouksessa – Pat the Cope Gallagher oli meidän puoleltamme puheenjohtajana ja hän tietää nämä, tuntee nämä asiat erittäin hyvin. Toinen kysymys on valaanpyyntiin liittyvä kysymys. Erittäin tärkeä sellainen, niin kuin monet sanoivat. Meidän täytyy tekstissämme esittää tätä koskeva aivan aiheellinen vaatimus Islannille, jotta se lopettaisi valaiden pyynnin. Lisäksi että arktiset alueet otettaisiin paremmin huomioon ja että Islannista tulisi vihdoinkin jäsen. Tätä pitäisi erittäin hyvänä tavoitteena. Toivottavasti esittelen näiden parin seikan suhteen voi vielä muuttaa mielensä huomiseen asti. Meillä on aikaa, joten tämä saattaa hyvinkin mahdollista. Minun oma tarkistukseni numero 22 on niin ikään asia, johon haluaisin viitata, koska kyse on täysin relevantista asiasta. Kun haluamme luoda yhteistä politiikkaa, ei pitäisi antaa harhanjohtavaa tietoa mahdollisille hakijoille tai ehdokasmaille. Tämä liittyy siihen. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. No niin, tässä vaiheessa pyydän, että komissiosta herra Franz Czermak voisi puuttua peliin. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin komissionkin puolesta olemme kiitollisia neuvottelun aloittamisesta Islannista. Nyt voidaan puhua lainsäädännöstä näistä kysymyksistä, jotka tulivat esille neuvottelun kuluessa pääsemme lähemmäs näitä kysymyksiä sitäkin, noudattaako Islannin lainsäädäntöä säännöstöämme tai ei. Komission puolella totta kai jatkamme valmisteluja, puitteita neuvotteluille. Olemme käymässä myös seulonnassa läpi säännöstöä, näin meillä on mahdollisuus seikkaperäisesti katsoa, missä määrin lainsäädäntömme ovat lähellä toisiaan. Totta kai me olemme valmistelemassa myös EPAa. Noin yksityiskohtaisemmin saatte 2010 edistyskertomuksen Islannin osalta. Se tulee tämän vuoden marraskuussa. Ja vielä konkreettisemmin, kuten täällä on keskusteltukin, valanpyynnistä, kuten tiedätte, Kaupallinen pyynti ei meidän mielestämme noudata säännöstöä. Ja meidän kantamme pitkään on ollut, että ei pitäisi enää miettiäkään valanpyynnin uudelleen aloittamista. Siksipä Islannin harjoittama valanpyynti ei noudattaisi säännöstöämme. ISEFistä ei paljon lisättävää. Talletustakuuohjelmat sun muut tulevat tarkempaan syyniin neuvottelujen kuluessa, mutta siinä seuranta on ensiaskel. Grazie. Kiitos. Jos esittelijällä ei ole mitään lausuttavaa, voimme päättää keskusteluun. Ai esittelijällä on jotain sanottavaa. Kiitoksia suunnattomasti herra puheenjohtaja. Reagoin kollegojen puheenvuoroihin. Ensinnäkin kompromissi kolmoseen tullut esitys. Minä olen sitä mieltä, että niin kauan kuin ennen kuin neuvotteluja on käynnistetty, niin tämä kohta voidaan kyllä poistaa, joka liittyy tähän episodiin. Points out alkaen todetaan, että tämän ei pitäisi olla este liittymisneuvottelujen aloittamiselle Islannin kanssa. Se on tavallaan vanhentunut ajallisesti ottaen. Me olemme ottaneet sen siinä mielessä, että neuvosto ei sanoisi, mitä sitten sanoi viime viikolla loppujen lopuksi. Pyysi, että Islanti aloittaisi neuvottelut. Pyydän, että muut poliittiset voisivat hyväksyä tämän osan poistamisen kolmostarkistuksessa. Valaista sitten. Haluaisin kiittää siitä, että jo pitkään, aina Akadirin konferenssiin asti, sitten me kantoimme ja siksi esittäisinkin, että odotamme konferenssin päättymistä. Katsotaanpa mikä on siellä hyväksytty kanta. Sen pohjalta meillä on vielä ennen täysistuntoa aikaa huomioida tämä. Ehkä se on tärkeäkin, mutta olen tästä kyllä aika toiveikas. Itse en haluaisi muuttaa tätä sisältöä näiltä osin, kun ei vielä kerran tiedetä tarkkaan lopputulosta konferenssissa. Rova Vosrukille myös totesin, että olen kyllä samaa mieltä tämän ajatuksen kanssa. Meidän täytyy selkeästi kytkeä liittymis kysymys siihen, miten mä oon täyttänyt ehdot. Se on tämän asiakirjan henki ollut. Sitten vielä herra Tänokin kommentti tarkistukseen 22. Siinä, että kohta kuusi tulisi lisäys siinä, missä määrin ihmisoikeudet ovat hyvällä todalla – niin että Islanti on myös kansallista vähemmistöjen oikeuksia kunnioittanut tai vammaisten oikeuksia YK pohjalta. Tannok haluaisi tähän lisättäväksi niin, että Ranska, Luxemburg ovat esimerkiksi jäsenvaltioissa, jotka eivät nekään ole vielä tehneet. En nyt oikein voi hyväksyä, että tällaista lausuntoa otetaan tänne virkkeen loppuun se on minun kantani ollut valitettavasti. En voi sitä muuttaa. No niin, muut herätännökin esillä tuot tarkistukset liittyvät myös valaisiin ja siinä jo totesin, mikä on kantani. Kiitokset vielä kerran kaikille kollegoille kommenteista. Eh, ricordo che il... Kiitos. Muistutan, että äänestys toimitetaan huomenna aamuna, joten voitte vielä olla yhteydessä esittelijän näistä muutoksista. Nyt siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan, eli kohtaan seitsemän, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien väliarviointi. Täytäntöönpanon arviointi, tulevat haasteet ja rahoitusnäkymät. Lausunnon valmistelija on kollega Koppa. Tästä on jo keskusteltu turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnassa ja tähän on jätetty kymmenen tarkistusta, josta kaksi on vedetty pois ja ne on korvattu esittelijän kahdella suullisella tarkistuksella. Esittelijä saa nyt puheenvuoron. Με το κείμενο αυτό καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε... Kiitoksia puheenjohtaja. Tekstissä me annamme lausunnon, joka liittyy keskipitkän aikavälin arviointiin eurooppalaisessa satelliittinavigointijärjestelmässä. Tämä liittyy muun muassa Galileo-järjestelmään. ITRE-valiokunta on vastuuvaliokunta. Minä haluaisin kertoa teille, että komissio on päättänyt hieman nyt muuttaa aikataulua, Tämä pikemminkin vastuuvaliokunta on päättänyt muuttaa aikataulua mietinnön hyväksymisen osalta tätä asiaa on nyt asian hieman viivästynyt, joten tämä menee heinäkuun lopulle. Joten nyt tarkoitus on keskustella niistä asioista, jotka liittyvät turvallisuuteen, silloin kun on Galileo-järjestelmästä ja kansainvälisestä suhteesta sen osalta. En usko, että tästä suurta muutosta tulee. Huolimatta siitä lykätäänkö tämä heinäkuulle vain syyskuulle. Uskon, että sihteeristä voi edetä sen suhteen aivan normaaliin tahtiin ja voimme hyväksyä lausunnon niin kuin se oli määräkin hyväksyä. Haluaisin todeta, miten tärkeä Galilea on Euroopan unionin turvallisuuden ja riippumattomuuden kannalta. Ja täytyy varmistaa kuitenkin, että teemme yhteistyötä kaikkien muidenkin toimijoiden kanssa, jotka toimivat satelliittinavigointialalla. Meidän täytyy varmistaa, että synergiaa syntyy satelliittinavigoinninkin saralla Samalla voidaan varmistaa eri järjestelmien yhteen toimivuus. Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen myötä satelliitteihin liittyvä politiikka on saanut enemmän merkitystä. Ja tämä tarkoittaa sitten, että Euroopan parlamentin rooli ja sen osallistumismahdollisuus päätöksentekoon ovat kasvaneet. Siksi on tarpeellista, että painotamme sitä, että Galileon valvonta on siviili puolen käsissä. Siviilipuolellakin täytyy olla riittävä valvontaa esimerkiksi julkisen hallinnon puolella. Valvonta täytyy varmistaa. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka liittyy sääntöihin tietoihin pääsyn osalta. AFET-valiokunta ja vastuuvaliokunta ovat nyt antaneet oman näkemyksensä koko tähän keskusteluun. Tarkoituksena on kattaa kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi sotilaskäyttöön, luvattomaan Galilean hyväksikäyttöön ja tämän tyyppisiin asioihin. Uskoakseni me voimme nyt hyväksyä lausunnon tarkistuksemme. Nyt täytyy selkeästi todeta, että kaikki järjestelmän käyttö täytyy olla perusteltua ja täytyy kunnioittaa kansainvälisiä sääntöjä, esimerkiksi YK sääntöjä ja muita säännöksiä, jotka liittyvät Euroopan unionin lainsäädäntöön, esimerkiksi kun on kyse ulkopuolelta tulevan toimijan mahdollisuuteen käyttää tietoja hyväksi. Teknisesti on mahdollista jättää poista sulkea pois järjestelmän käyttö esimerkiksi on, kun on kyse ohjuksista ja niiden ohjaamisesta. Tässä on kyse teknisistä kriteereistä, esimerkiksi kun on kyse satelliittien rakentamisesta ja niiden lähettämisestä. Mutta meidän täytyy varmistaa, että säännöt on selkeästi määritelty ja niitä kunnioitetaan. Ja myöskin PRS-tietojen käyttömahdollisuus jäsenvaltioiden velvollisuudet, jäsenvaltioiden osallistuminen yhteisiin ponnisteluihin ja koko tämän hankkeen herkkä luontoisuus ja teknologinen puoli. Näin täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Löypöytäkirjaan on kirjattu luettelo käyttömahdollisuuksista. Tässä toistamme sen tosiasia, että meidän nähdäksemme on parempi kodifioida avaruuden taikka ilman hallinta, laatia sitä varten säännöt ja katsomme, että avaruutta ei saa militarisoida ja kiinnitämme huomiota siihen, että meillä on oma vastuumme siitä, että avaruus romuu kysymys hoidetaan kuntoon. Tämä on erittäin tärkeä asia myöskin. Mitä tarkistuksiin tulee? Toteaisin vain, että haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän osallistumisestaan, eten, etenkin rouva komissia ja herra Butiköferiä. Kiitän kaikkia yhteistyöstä myöskin suuristen tarkistusten laadinnassa. Olemme onnistuneet sopimaan niistä ja olemme valmiita ne esittelemään ja niistä voidaan näistä huomenna. sen erään Pytikofferia, joka on hyväksynyt sen, että hänen asioistaan on keskusteltu myöskin turvallisuusasioiden alivaliokunnassa. Tarkastuksesta yksi esimerkiksi siitä on puhuttu myöskin vastuuvalikunnassa ITRessä. En nyt halua puhua turhan pitkään. Mitä näihin muihin tarkistuksiin tulee? Totesin vain, että minä tuen kaikkia tarkistuksia, jotka eivät ole mietinnön hengen vastaisia. Ne pikemminkin vain parantavat alkuperäistä tekstiä. Kiitos siitä. Grazie, kollega Koppa. Kiitoksia. Koppa. Lösing on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Niin, olen Rova Lösing. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska olen turvallisuus- ja puolustusasioiden valiokunnan jäsen, keskityn omassa puheenvuorossani lähinnä sotilaallisiin näkemyksiin. Näin teinkin jo valiokuntamme kokouksessa aikaisemmin ja kiitin koppaa siitä, että hän sai aikaiseksi näin tasapainoisen mietinnön. Puolustusasian valiokunnassa totesin kuitenkin jo, että koppa korostaa Galileon siviilipuolta ja vastustaa avaruuden militarisointia, mutta toisaalta hän puoltaa sitä, että Galileo voitaisiin käyttää turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä. Koppa ja Gomes toteavat suullisessa tarkistuksessanne, että näitä toimia täytyy toteuttaa ainoastaan kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti, mutta tämä ei kuitenkaan äh, poista Galileon sotilaallista puolta ja oma ryhmäni vastustaa kaikissa olosuhteissa Galileon sotilaskäyttöä. Sitten lisäksi Galileon käyttö kriittisiin infrastruktuureihin. Oman näkemykseni mukaan te Koppa lausuntonne alussa korostitte Galileon siviilikäyttöpuolta ja puhuitte siitä, että sitä mahdollisesti voitaisiin käyttää turvallisuus- ja puolustushankkeisiin. Mutta meidän näkemyksestä, näkemyksemme on se, että jos tätä käytetään kriittisiin infrastruktuureihin, niin tämä ei vähennä militarisointia, vaan päinvastoin lisää sitä, joten emme voi puoltaa tätä mitenkään. GUE pitää militarisointia todella tabuna. Sitten lopuksi haluaisin viitata vielä Danjanin ja hänen tarkistuksensa kahdeksan. Tätä pohdimme hyvin pitkään. Enkä oikein ymmärrä tätä tarkistuksen sisältöä. Ehkä voisitte kommentoida tätä vielä, koska verrattuna alkuperäisen tekstin tämä ei juurikaan sitä muuta, mikäli tässä ei ole jotakin sellaista, jota nyt minulta jää näkemättä. Miksi olette ottaneet tästä sanan militarisointi pois? Sen haluaisin tietää ja sitten haluaisin tehdä huomautuksen siitä, että saksankielisessä versiossa sanotaan tarkistuksessa, että avaruuspolitiikka on luotu siviilitarkoitukseen. Ja toisaalta tämä näkyy Kopan ja Gomesin viestissä, mutta sitten englanninkielisessä tekstissä puhutaan sanasta käytetään sanaa peaceful, rauhanomainen. Eli onko tässä tarkoitus korvata nyt tämä siviilikäyttösanalla rauhanomainen käyttö? Tälläkin saattaa olla oma merkityksensä. Grazie, kollega Lösing. Kiitoksia, Lösing. Sanoinko nyt hyvin? Lösing. Seuraavaksi Angurakis. Toivottavasti nyt äänen hänenkin nimensä oikein, Angurakis. Kiitos herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin keskittyä herra Rova Lösingin esille ottamaan kysymykseen. Miten jos haluamme puhua asioista täsmällisesti ja oikein, jos me todellakin haluamme käyttää Galileota sotilastarkoitusperin, kuten on todettu jossakin tarkistuksissa, niin sitten minun mielestäni pitäisi muuttaa kokonaan Galileon luonnetta. Siitä tulisikin sotilaskäyttöön perustuva järjestelmä, jolla saattaa olla myös siviilikäyttöä, eikä päinvastoin. Ei pidä väittää, että se ei ole sotilaallinen. Ja siis se olisi vain järjestelmä, jota voitaisiin käyttää sotilaalliseen, mutta tiedämme varsin hyvin, että se on sotilainen luonteeltaan ja se vaikuttaa paljon kantoihin. Toiseksi se, mikä tässä pistää silmään, on nämä tarkistukset, numero neljä ensinnäkin. Siinä puhutaan Galileon käytöstä sotilastarkoitusperiin. YK peruskirjan ja SEUn pohjalta. Siis ikään kuin haluttaisiin jotenkin rajoittaa tämän järjestelmän sotilaisen käytön kielteisiä vaikutuksia. Mutta minun mielestäni, jos tätä käytetään missä mielessä hyvänsä sotilaskäytössä, niin se loukkaa YK ja EUn määräyksiä jos te käytetään sotilasvoimien hyväksi, olipa kyse merivoimista tai muista voimista, niin minä en tiedä, miten tätä voidaan puolustaa YK tai EUn määräyksiin. Tämä liittyy siis tarkistukseen kolme. jossa ajatellaan sotilasyhteistyötä, jota harjoitetaan, tai sotilaallinen yhteistyö, niin ei sitä voida ajatella Minun mielestäni se, että Galileota käytetään sotilastarkoitukseen, niin se vaikuttaa paljolti myös sotilaisen yhteistyöhön Euroopan tasolla, mutta siitä ei puhuta tässä. No se, mikä minulle tärkeintä on kuitenkin, on se, että annetaan vaikutelma siitä, että avaruutta ruvetaan militarisoimaan. Sitä en voi hyväksyä. Liike Nenski. Nenski on pyytänyt saada käyttää puheenvuoron. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз искам... Kiitoksia. Minäkin omalta osaltani haluaisin kiittää Rouva Koppaa tästä lausunnosta, jota voin tukea. Euroopan kansanpuolue on tehnyt tarkistuksia kirjallisesti ja suullisesti ja siinä halutaan korostaa kohtaa neljä ennen kaikkea. Tiedämme hyvin kuitenkin, että neloskohta täydentää Galilean luonteenpiirrettä niin, että se on siviilijärjestelmä, siviilivalvontaan ajateltu, koska on muitakin navigointijärjestelmiä. Emme sulle kuitenkaan pois sotilaallista käyttöä Galileon kohdalla, ja siksi voimme hyväksyä suullisia tarkistuksia. Ensimmäinen liittyy siihen, että sotilaskäyttöä ei suljeta kokonaan pois. Toinen tarkistus puolesta liittyy siihen, että saadaan Euroopan parlamentilta hyväksyntä ja se on ennakkoehto sille, että kaliloita voidaan käyttää sotilastarkoituksiin. Myös sotilastehtävissä ylipäätään esimerkiksi yhteisessä ulko- ja turvapolitiikassa tai meidän sotilasmissioissamme – ja siinä halutaan, että komissio takaa sen, että kuullaan parlamenttia. Me voimme tukea myös tarkistusta viisi Galerilta kohtaan seitsemän Galileota täytyy pystyä käyttämään yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan saralla. Meidän täytyy myös käyttää solidarisuuslausekkeita. Siinä korostetaan, että Galileo on mukana yhteistyössä komission, puolustusviraston ja avaruusviraston kesken. Kansanpuolue voi tukea kahdeksaa ja kymmentä Donjanilta kohtaan kahdeksan lausunnossa. Siinä tähdetään sitä, että Euroopan unionin avaruuspolitiikka on siviilikäyttöä, rauhanomaista käyttöä varten millään muotoa. Ei me voi hyväksyä avaruuden militarisointia tai aseellistamista. Me tarvitsemme kuitenkin eurooppalaista kykyä tiedon kulun kohentamiseksi avaruudessa. Siinä tarvitaan eurooppalaisia perusrakenteita, koska se on elintärkeää meille. Me voimme tukea kaikkia myös avaruusviraston ja puolustusviraston toimia. Bene, una breve risposta del collega Danjean alla collega Le... Danjanin vastaus Lösingille. Euh, euh, d'abord rappeler ce qui vient... Ensinnäkin täytyy muistuttaa mieleen se, mikä täällä sanottiin. Täytyy aina kiinnittää huomiota sanan käyttöön. Mikäli Galileata käytetään turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin toimiin, ei tämä tarkoita vielä militarisointia. Täytyy aina muistuttaa, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehtävänä – on hoitaa lähinnä siviilipuolen tehtäviä. Ja henkilökunta on lähinnä siviilihenkilöstöä. Joten eh, usein tällaiset tehtävät on tähän saakka hoidetettu amerikkalaisille eurooppalaisten uskottavuuden ja puolueettomuuden riippumattomuuden kannalta tarvitaan tätä Galileo-järjestelmää. Kyse ei militarisoinnista. Tämä on erittäin selkeä semanttinen rajanveto. Mitä tulee tarkistukseen kahdeksan? En oikein ymmärtänyt tätä tulkintaeroa, joka teidän mielestänne tässä voi olla kielellisellä tasolla. Tässähän vain muistutetaan mieliin, että Euroopalla on avaruuspolitiikkaa ja se on rauhanomaista luonteeltaan. Tämä pelkästään muistuttaa mielen tosi asian, joka pätee eurooppalaisen avaruuspolitiikkaan heti sen ensipäivistä lähtien näin on ollut asianlaita. Ei tämä muuta mitään. Punto. La signora, eh, la collega Gomes vuole rispondere. Gomes, tätä nyt haluta vielä vastata jollekin, mutta minulla ei ole enää aavistustakaan sitä kenelle. Mutta olkaa hyvä. Like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain tukea niitä, jotka ovat kiittäneet rouva Koppaa hänen tekemästään ilmaisesta työstä. Kiittäisin häntä erityisesti siitä, että hän on hyväksynyt tarkistukseni minä olen itse juuri tähdentänyt sitä, että meidän pitäisi tunnustaa se, että kaloita ehkä käytetään sotilastarkoituksessa. Se on tärkeä mielestäni. Olen samaa mieltä rova herra Downsonin kanssa, että ei tämä ollenkaan tarkoita sitä, että me olemme militarisomassa ties mitä. Meillä on STP, siis, tämä, siis yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka olemassa. Sillä on siviili- ja sotilas puolensa. Mutta itse asiassa YK on peruskirjan mukaistakin emme voi olla noudattava kansallista oikeutta omassakaan puolustus- ja turvallisuuspolitiikassamme. Ja Rova Koppa on tähän puuttunut. Olen jopa samaa mieltä herra Putikofferin mietinnön, äh, tarkistusten kanssa, kun hän on tähdentänyt sitä seikkaa, että tarvitaan parlamentilta hyväksyntää, jos kaliloita käytetään sotilastarkoituksiin. Se on mielestäni viisasta ja hyvää. Ei nyt pitäisi idiotiksi ja ryhtyä ja, ja väittää, että ei sotilaskäyttöä olisi olemassa. Muistakaapa, että kun Kalilo käynnistettiin aikanaan, niin sinne oli ikään kuin piilotettu tämä mahdollinen sotilaskäyttö syistä, jotka liittyivät hankalin suhteisiin USA kanssa tuolloin. No viime vuonna, kun löydettiin ratkaisu, niin että parlamentikin oli mukana siihen, miten Galileo rahoitetaan, niin me korostimme sitä, että käyttötarkoitus siellä oli, eikä sitä pitäisi hävetä. Se oli kuitenkin keskeistä, että saatiin yhteisön rahoitusta Galileolle. Ja todellakin Juanin kanssa olen samaa, kovasti samaa mieltä, että jos olemme lapsenuskoisia ja, ja epäämme tällaisen mahdollisen sotilaskäytön Galileossa, niin silloin sanomme sotilasporukalle, että luottakaa sitä amerikkalaisten GVS, se on ihan naurettavaa. Emme voi sallia, että me olisimme riippuvaisia jostain muusta hyvin tärkeässä sotilas- ja siviilikapasiteetissa, joka on meidän turvallisuutemme ja koko maapallon turvallisuuden pohjana, sanoisin. Kollega Lösing, su. Lösing vielä. Mistä aiheesta? Bislang bemerkt, dass wir zu vielen Dingen doch Meinungsverschiedenheit. Olen havainnut, että meillä on mielipideeroja, erilaisia arviointieroja, mutta kognitiivisia kykyjä ennen toistaiseksi ole epäilyt aiemmin. Aina uudelleen on todettu, että kun kapasiteettia laajennetaan, ja että tätä voidaan käyttää myöskin militaarisiin tarkoituksiin, niin totesin, että ei tämä tarkoita militarisointia. Mikäli näin sanotaan, niin sori vain ei pidä kuvitella, että kansat ovat tyhmiä. Me täytyy tehdä selväksi, mitä me haluamme, ja myöskin sitten käyttää vastaavaa sanamuotoa niin, että ihmiset voivat sitten itse kotimaissaan päättää, haluatko he tätä vai eivät. Joten pyytäisin järkeä, järjenkäyttöä. Downjournille toteaisin, että sana siviili ei lue teidän tarkistuksessanne siinä muodossa, minkä te äsken mainitsitte. Monin ihmisten logiikan mukaisesti tästä saattaa syntyä epäilyksiä, miksi tarvitaan aseita rauhan luomisen, Rauhanomaisen ja siviilikäytön välille pitäisi tehdä selkeä ero, koska ei tämä sama asia. Minä kunnioitan kyllä teidän näkemystänne, mutta toivoisin hieman enemmän rehellisyyttä tähän keskusteluun. Allora, per concludere. No niin, lopuksi Herra Flamon komissiosta saa lyhyen puheenvuoron ja sitten Koppa loppupuheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos herra puheenjohtaja. Me olemme aika tyytyväiset tekstiin kysellään. Vain yksi kommentti nimenomaan tarkistuksen numero kaksi liittyy kohtaan neljä. Sanotaan, että Galileo on siviilijärjestelmä ja siviilivalvonnassa, kun Euroopan unioni rauhan missioissaan käyttävät sekä siviili- ja sotilaskäyttöä, niin silloin Galileota voidaan käyttää EPS ESPRA-hankkeissa. Se, että tarvittaisiin paremmilta hyväksytä Galileon käyttöön puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa, ehkä olisi enemmänkin yhteisestä toiminnasta – yhteisessä puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa se kuuluu jäsenvaltioille. Ja tätä olisi hyvä jatkossakin miettiä. Sitä paitsi olisi hyvä pitää mielessä sekin, että komissio hyvin piakkoin julkaisee esityksensä päätökseksi, siis neuvoston ja neuvoston päätökseksi liittyen yleisiin puitteisiin puolustus- ja tulospolitiikassa sitä voidaan sitten täydentää myös aiheeseen liittyvillä täsmällisemmillä yhteisillä hankkeilla. Toivottavasti niin voidaan sanoa, että ehkäpä neloskohdan alkuperäinen teksti olisi soveliaampi, olisi hyvä, että se säilyisi sellaisenaan, kun se on aikaisemmin ollut. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia Kiitän kaikkia kollegoita heidän kommenteistaan. On selvää, että Guen kollegoiden näkemys on täysin päinvastainen kuin meidän näkemyksemme. Mielestäni Galileon tavoitteen täytyy olla se, että taataan EUn riippumattomuus ja itsenäisyys. ja pidetään kiinni poliittisesta luonteesta, joka näillä tällä missillä on. Guen ehdotuksen mukaan esimerkiksi Atalanta-operaatio Somaliassa, sen täytyisi pohjautua ainoastaan GPS-järjestelmään, eli yhdysvaltalaisen järjestelmään. Kukaan ei ole kuitenkaan naivi tässä salissa. Jos hyväksyt sitten Galileon turvallisuus- ja puolustusulottuvuuden, niin silloin äh, täytyy ottaa eroa tähän yhdysvaltalaiseen järjestelmään. Me pidämme kiinni omasta kannastamme. Se on selvää. Ja sitten lopuksi Gallerin tarkistus 5. Alussa ajattelin, että olisin voinut sitä tukea, mutta kun keskustelin siitä kollegoiden ja komissionkin kanssa, niin olen nyt sitä mieltä, että täällä olisi järkeä, mikäli siinä ensin selvennettäisiin tiettyjä kriteereitä, esimerkiksi Galileon sotilaallinen käyttö. No, Ainakaan siinä mielessä tämä tarkistus ei ole meidän henkemme mukainen, joten en voi sitä tukea. Kiitos. Muistutan, että asiasta äänestetään huomenna ja esittelijä varmasti ottaa yhteyttä vielä kollegoihin, jotta saadaan aikaan yhteinen teksti. Seuraavaksi esityslistalla on Turkmenistanin kanssa tehtävä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen neuvottelu ja tekeminen. Muistuttaisin, että meillä on äh, tällainen osittainen Turkmenistanin ja EUn väliaikainen sopimus, joka koskee kauppanäkemyksiä. Turkmenistan äh, todella laajasti rikkoo kuitenkin ihmisoikeuksia. Tämä tietenkin vaikuttaa asiaan. Toisessa osassa on mukana yhteistyöhankkeita ja poliittisia näkemyksiä. Se on hyvin laaja osa. Haluaisimme saattaa tämän sopimuksen Turkmenistanin kanssa lopun mahdollisimman pikaisesti, koska nykyiset suhteemme Turkmenistanin ja Keski-Aasian ovat Neuvostoliiton aikaisia. Ja nyt on aika käsitellä tilannetta uudelleen. Nyt annan esittelijä Nikolaille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin kiitokset siitä, että mainitsette tämänkin päätelmän, jonka on allekirjoittaa. Totta kai se on tehty tuntien tilanteen hyvin. Me olemme jo käyneet keskustelua Turkmenistanin tilanteesta ja haluan kuulla lisää teidän näkemyksistänne. Minulla kun on ollut myös tilaisuus, oli kaksi viikkoa sitten, käydä paikan päällä. Tuolloin, ja uskon, että voin joutunut tunnustamaan, se on tavallaan minunkin syytäni, että kielteinen arvio perustui puutteellisiin tietoihin. Me tunne Turkmenistania kovin hyvin. Se ei ole Niesovin johtama Turkmenistan. ihmisoikeustilanteen kannalta se tilanne oli hyvin kielteinen. Nyt maa on uudistumassa ja se noudattaa aasialaista mallia ja henkeä koska kyse on tyystin toisenlaisesta kulttuurista joka tapauksessa. Minä tapasin Turkmenistanissa maittamme lähettiläitä, myös YK toimiston johtajan tapasin ja myös YK asiantuntijoita, kuten myös Etyjin edustajia. Tämän lisäksi tapasin myös korkeita edustajia hallituksesta, näin myös varapuhemiehen parlamentista. Kaikki olivat kiinnostuneita luomaan yhteistyösuhteet Euroopan unioniin. Aivan aluksi haluaisin puhua nimenomaan ihmisoikeustilanteesta. Ei ole mitään kansallista järjestöä ollut, joka olisi kertonut vakavista ihmisoikeusloukkauksista kahden viime vuoden ajalta tuosta maasta. Ja minä uskon, että jos ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut, niin se on ollut seurausta kysymyksiä, jotka liittyvät huonoihin eh, inhimillisiin voimavaroihin eri aloilla. Puhun tässä nyt lähinnä poliisista ja oikeuslaitoksesta. Lisäksi on olemassa korruptiota näilläkin aloilla, mutta ei kuitenkaan ole kyse ihmisoikeusloukkauksista, jotka liittyvät yksilön perusvapauksiin, kuten valitettavasti oli aikaisemmin Miesovin valtakaudella. Silloin kuultiin skandaaleista julkisessa mielipiteessä ja vieläkin on aika paljon selvitettävää noilta vuosilta jäljellä. Mutta Turkmenistanissa on sanottu, että jotta saataisiin aikaa demokraattista lähestymistapaa ylipäätään juurrutettua maahan, niin täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia, ihmisoikeusstandardeja kansallisesti ottaen. Pääkaupungissa on myös ihmisoikeusinstituutti perustettu. He ovat allekirjoittaneet 16 äh, yleissopimusta liittyen naisten asemaan muun muassa. Sen jälkeen, kun Euroopan unioni on ollut läsnä siellä ja hyvin aktiivinenkin tällä saralla ainakin rahoittamalla useita erilaisia hankkeita. Siellä on muun muassa Eurooppa-talo syntynyt nyt niin ensi kertaa paikallinen väestö ja johtajaliitti ovat osoittaneet avoimuutta Euroopan suuntaan. Tässä en puhu pelkästään siitä, että Shabbatissa on Eurooppa-talo, että siellä on koulutusta, seurantaa, myös sen, osil, sen osalta, missä määrin ihmisoikeuksia noudatetaan Turkmenistanissa, vaan muutenkin on avoimuutta eurooppalaisuutta kohtaan halutaan tuntea paremmin Euroopan unionia. Siellä on myös saksalaisia ja englantilaisia ryhmiä, jotka ovat olleet tukemassa lainsäädännön uudistamista, muun muassa rikosoikeutta. Ja siellä halutaan saada Euroopan mittojen mukaista lainsäädäntöä. Siellä on kuitenkin yksipuolen järjestelmä, johtaja on erittäin tärkeässä asemassa, kuten on perinteistä Aasian maissa. Nyt on kuitenkin luotu myös maaseutupuolue. Todennäköisesti se johtaa maassa monipuoluejärjestelmän syntymiseen. Entäpä sitten maan taloudellinen tilanne? Sitä on kuitenkin sanottava, että huomasin paikan päällä, että lähestymistapa on kovin mielenkiintoinen ajatella nykytilannetta, tätä maailmanluokan kriisiä. Niin on haluttu samaan aikaan sosiaalista sopimusta valtaa pitävien ja valittujen välillä. Rutsulainen järjestelmä on lähtökohdaltaan eurooppalainen. Myös vaalijärjestelmä vastaa meidän standardejamme. Toisin sanoen tämä tyyppinen lähestymistapa, demokraattinen filosofia, jota oli nähtävissä Turkmenistan, liittyy sosiaaliseen sopimukseen. Esimerkiksi siellä on haluttu taata veden saanti, sähkön saanti kaikille – on haluttu taata, että kuukaudessa jokainen saa 100 litraa polttoainetta esimerkiksi käyttöönsä. Kuitenkin tulotaso on noin 250-300 dollaria kuukaudessa. Tämä puolestaan selittää sen, että väestö, paitsi että heillä saattaa olla televisio käytössään tai aikaisemmin on ollut paljon enemmän henkilökulttia nykyään huomattavasti vähemmän, niin kuitenkin väestöparissa tämä tilanne hyväksytään kaiken kaikkiaan. Ei tietenkään ole kyse vapaista viestimistä, vaan valtio valvoo niitä kokonaisuudessaan. Ei voida puuttua kysymyksiin, jotka liittyvät yksityisiin asioihin, niistä ei ole puhetta lehdistössä. Ja BBC on myös mukana uudistamassa viestinten osalta tilannetta. Myös meidän tukea on pyydetty inhimillisissä voimavaroissa. Siellä on hyvin vähän yliopistoja maassa. Monet yliopistot ovat vielä neuvostoperua. Nyt ollaan luomassa kumppanuussuhteita eurooppalaisten yliopistojen kanssa. He ovat olleet hyvin kiinnostuneita paljon läheisemmistä suhteista kuin aikaisemmin, niin, että voidaan käyttää inhimillisiä voimavaroja hyvin. Jatkuva vuoropuhelu lienee avain kaikkeen. Ei ole kyse pelkästään energiasta. Me haluamme taata myös tietyt demokratiasäännöt, joita on noudatettava. Olen avoin kuuntelemaan näkemyksiä, niin jos teillä on jotain esityksiä, olen käytettävissänne. Yhdessä varmasti löydämme hyvän ratkaisun siihen, että tämä mietintö vastaa pyrkimyksiämme ja toiveitamme. Halusin puhua lyhyesti, koska muutakin sanotaan riittää. La ringrazio per questa sua Kiitoksia tästä tiivistelmästänne. Nyt minulla on täällä pitkä puhujalista. Haluan kuitenkin muistuttaa, että tämä on nyt ensimmäinen keskustelu ilman asiakirjoja. Ja myöhemmin keskustelemme sitten tekstin perusteella ja silloinkin voi tuoda näkemykseen esiin. Halusin myös lisätä, että esityslistalla on vielä toinen mielenkiintoinen kohta, joka koskee valtuuskunnan selontekoa matkasta Lähi-Itään. Joten pyytäisinkin, että puhutaan ainoastaan minuutin jokainen, koska muuten Yritämme aivan liikaa aikamme ja tulkkaus loppuu. Ensin Jill ja sitten Lösing. Olkaa hyvä. Mikro. Oui, excusez-moi. Je... Niin. Minäkin olen ihmisoikeusalivaliokunnan jäsen. En ole tavannut Turkmenistanin korkean tason edustajia, mutta kansalaisjärjestöjä sitäkin useammin. Ja myöskin kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. Minä en ole laisinkaan samaa mieltä Rova Nikolain kanssa tästä arviosta, joka liittyy ihmisoikeuksiin. En ollenkaan. Pikemminkin voi, voisi todeta, että hallitus filosofialtaan ja demokratiaperinteeltään on aasialaisten perinteiden mukainen, mutta valitettavasti tilanne on paljon traagisempi ihmisoikeuksien osalta ja myöskin vapauksien osalta. Tilanne on katastrofaalinen. Minulla on vain minuutti aikaa, joten en voi sanoa paljonkaan, mutta en ole ollenkaan samaa mieltä esittelijän kanssa. Valitettavaa kyllä, ihmisoikeustilanne Turkmenistanissa on yksi kaikkein hirveimpiä maailmassa. Vaikka pieniä merkkejä on siitä, että hyvää tahtoa olisi, parantaa tilannetta, niin käytännön tasolla edistystä ei ole nähty, joten meidän täytyy kertaa kaikkien palata tämän kysymyksen, koska tilanne on aivan liian vakava, eikä voida katsoa, että sillä verukkeella halutaan saada aikaan sopimus ja syistä, jotka kaikki tuntevat, kaasu ja Nabucco ja niin poispäin, niin en, emme voi siitä huolimatta niin kuin hyväks, hyväksyä esittelijänä näkemystä. Eh, Kiitos. Seuraavaksi löysin. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin lyhyesti viitata siihen, mitä puheenvuorojen antamiseen tulee. Sanoitte nimeni kyllä aivan oikein, mutta sanoitte toistuvasti, että minä olen herra Lösing. Muistatte varmasti, että parlamentissa on myös naisten asioiden valiokunta ja voisitte ehkä puhua naisista rouvina. No, joka tapauksessa haluaisin jatkaa siitä, mitä Nielsen sanoi. Omat tietonikaan eivät ole sellaisia, että voisin kuvailla Turkmenistanin ihmisoikeustilanteen parantuneen. Sanottiin, että korruptio rehottaa edelleen ja samoin haluaisin puuttua siihen, että täällä sanottiin, että lehdistönvapautta ei maassa ole. Muistan tässä esimerkiksi Venezuelan tilannetta, kun sitä käsiteltiin ja niin puhuttiin ainoastaan lehdistövapautta, mutta tässä se jäi nyt hieman syrjään. Haluaisin kysyä, kenen etujen mukaista EUssa olisi solmia tällainen sopimus? Ketä se hyödyttää? Katsotaanpa karttaa. Tässä aikaisemmin puhuttiin hyvin paljon kaasutoimituksista ja nyt olen kuullut, että tulevina 10 ja 15 vuonna ei voi olla mitään merkittäviä kaasutoimituksia Turkmenistanista EU-hun. Kiina, Venäjä ja Iran ovat solmineet sopimuksia tältä osin, mutta ehkä tämä, tämän kaltaiset näkemykset ovatkin tässä sopimuksen etualalla. Ja kun vielä katson karttaa, niin haluaisin pohtia. Turkmenistan sijaitsee monien konfliktialueiden raja-alueilla ja ovatko palautussopimukset, pakolaisten palautussopimukset tällaisen mahdollisen sopimuksen osa? Voglio evitare una noiosa e, e, e impropria... Haluan välttää nyt turhan keskustelun ja minä sanoin arvoisa jäsen Honorevole Lösing, enkä sanonut herra Lösing. Onorevole sana on Italiassa sekä feminiini että maskuliini. Se voi viitata kumpaa tahansa. Kuitenkin äh, seuraavaksi Siviek. Dziękuję bardzo. E, ja... Sorry, I... My, my, my Italian is... Minun italiani on niin surkea, että tarvitsen jatkaa puolan kielellä. Jestem zdziwiony, że przewodniczący apeluje do tego, abyśmy mówili krótko i... Kiitoksia puheenjohtaja. Minua kovasti hämmästyttää, että joudumme puhumaan niin lyhyesti. Tämän keskustelun piti alkaa jo puolitoista tuntia. Minä olen tänä puolitoista tuntia kökkinyt ja odottanut, että keskustelu aloitetaan. Olen istunut täällä hyvin kärsivällisesti. Edellisissä keskusteluissa ketään ei rajoitettu puheajan osalta, joten minun täytyy kyllä sanoa, että sosialistiryhmän varjoesittelijänä haluaisin, että saan puhua tästä enemmän kuin yhden minuutin ajan, koska minulla on painavaa sanottavaa. Asia, josta tänä päivänä puhumme, on paljon laajempi kysymys kuin vain yhden maan tilanne. Olen tarkastellut asiakirjoja ja eri politiikkoja, joita EU hiljattain on laatinut näiden maiden osalta, tämänkin maan osalta. Kaikissa näissä puhutaan EUn politiikasta Keski-Aasiassa. Ensimmäinen asia, johon haluaisin kiinnittää teidän huomionne, on se, että emme voi puhua yhdellä kielellä, kun laadimme Turkmenistanin tai Kirgistanin kaltaisista maista lausuntoja, koska meillä ei ole ajantasaista tietoa komissiolta näiden maiden osalta eikä minkään muidenkaan maiden osalta. Joten ensinnäkin vetoaisin sen puolesta, että kun tähän asiaan palataan myöhemmin ja laaditaan mietintö luonnosasiasta, toivoisin, että siinä yhteydessä saisimme täysimittaisin tyhjentävän arvion komissiolta Turkmenistanin tilanteesta. Tiedon puute on erittäin hankala ongelma, ja tuossakin maassa tapahtuu hyvin dramaattisia asioita jatkuvasti. Valiokunnan jäsenet toteavat, että meidän täytyy katsoa, että tilanne on hyvä poliittisen johdon mielestä. Kyse on kuitenkin Aasian maasta, jolla on takanaan neuvostohistoria. Mutta emme voi todeta, että asiat ovat niin mustavalkoisia ja todeta, että tämä on tämän ja tämän kaltainen maa. Mikäli neuvotteluita jatketaan tai neuvottelut aloitetaan, meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan unioni pystyy vaikuttamaan, myötävaikuttamaan myönteisten uudistusten aikaansaamiseen tuossakin maassa. Minä uskon, että mikäli viranomaiset nyt puhuvat jonkinlaisen pluralistisen järjestelmän, monipuoluejärjestelmän käyttöönotosta, niin eivät he puhu ollenkaan mistään poliittisesta pluralismista. Mikäli he allekirjoittavat jonkin EUn yleissopimukseen, niin hyvä niin. Tämäkin on parempi kuin ei mitään mutta meidän täytyy kuitenkin todeta, että meidän täytyy tukea kaikin keinoin sellaisten asioiden eteenpäin viemisessä, jotka saavat aikaan myönteisiä muutoksia. Toivottavasti tänään valikuntakeskustelu auttaa meitä eteenpäin ja toivottavasti asiasta todellakin edetään niin, ettei tarvitse odottaa puolta vuotta ennen kuin teksti saadaan valmiiksi. Toivottavasti mahdollisimman nopeasti päästään tuumasta toimeen. Shimanski Shimanski seuraavaksi azja centralna pięć republik azji centralnej e, to nie są liderzy ochrony praw człowieka Toteasin, että ihmisoikeuksien vaaliminen on asia, jota täytyy pitää kaikkein tärkeimpänä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mikäli esitämme erittäin tarkkoja ehtoja tuleville jäsenvaltioille, niin voitaisiin oikeastaan lopettaa keskustelut tähän ja lopettaa koko taloudellinen ja muunkin tyyppinen yhteistyö Keski-Aasian kanssa, koska yksikään näistä maista ei pysty täyttämään ehtoja lähiaikoina. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeää strategisesti EUn kannalta ja myöskin kansainvälinen EUn näkyvyys ja läsnäolo siellä olisi tärkeää. Kyse on myöskin valtavista venäläisten aiheuttamista paineista toisella puolen rajaa, joten poliittinen ja taloudellinen yhteydenpito tuohon maailmankolkkaan on tarpeellista. Mikä nyt hukkaamme aikaa, jatkuvasti keskustelemme pluralismista, Turkmenistanissa ja median oikeuksista, niin meidän tilaisuutemme menee hukkaan. Meidän täytyy todellakin nyt esittää kysymys. Haluammeko kehittää sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia suhteita EUn ja keski välille vai emmekö? Czy to utrudniają? W moim przekonaniu mutta kuitenkin meidän täytyy ainakin pitää joistakin arvoistamme kiinni, vai ovatko, mä, ovatko nämä arvot este yhteistyölle? Vapaakauppa tuon maailmankolkan kanssa olisi hyvä asia oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kannalta tuossa maassa esimerkiksi. Siksi olen suhteellisen optimistinen, samoin kuin esittelijä, joka puhui ensin, koska me tarvitsemme kokonaisvaltaisen realistisen lähestymistavan. Gomes. Gomes, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin meidän pitäisi nyt tutustua tekstiin, työstää sitä. Voin vain nyt sanoa, että en ollenkaan ole samaa mieltä tämän hyvin toiveikkaan näkemyksen kanssa, joka kollegalla. Uh, uh, uh, although I can understand that having visited, she might uh, Ymmärrän toki, että hänellä on erilainen näkemys, mutta kun ajatellaan, meillä on hyvät lähteet osoittaneet, miten tärkeä energia sitten onkin, tämä energiakysymys, me emme voi kääntää selkäämme, mitä vaikutuksia sillä on ihmisoikeuksiin. Totta kai täytyy edistää demokratiaa Turkmenistanissa. En myöskään voi olla samaa mieltä siitä, että yksipuoluejärjestelmä olisi jotain hyvää aasialaista perinnettä. Todennäköisesti se on huonoa eurooppalaista perinnettä myös, että oma maassa maassani on kokenut diktatuurin Salasaarin tai Espanja Frankon aikana. Jos ajatellaan neuvostovallan aikoja puolestaan, ei voisi helppo ajatellakaan puhuttavan hyvästä perinteistä Aasiassa, kun on Intian kaltaisia maita tai in, Indonesia, jossa on monia puolueita, ne ovat hyvin aasialaisia nekin. Tässä on ehkä nyt ongelma käsitysten kanssa. Tässä mietinnössä odotellaan tekstiä. Grazie, kollega Gomes. Allora, una... Kiitos, Gomes. Vielä lyhyt loppupuheenvuoro esittelijälle. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin reagoida siihen, mitä myös sanoi. Kyllä, totalitarismia täytyy vastustaa kaikkialla. Enkä halua sanoa, että se liittyisi mitenkään tähän yksipuoluejärjestelmään tai Aasiaan, vaan tässä on kyse erilaisista poliittis-historiallisista vaihtoehdoista, joita maalla voi olla. Suhteessa Afganistaniin Turkmenistan on vakaampi, vakauttava tekijä. Afganistanin hallitus ja Karzai eh, saavat tukea esimerkiksi sähkön muodossa ja vakautta tuetaan muullakin tavoin tuolta suunnalta. onko tässä nyt sitten kyseessä negatiivinen tai positiivinen, optimistinen, pessimistinen näkemys? Mielestäni tässä kuvaa ei voi maalata ainoastaan mustavalkoiseksi, ja haluaisin tässä yhteydessä vastata nyt tähän ihmisoikeuskysymykseen. On hyviä tietolähteitä, jotka tutkivat esimerkiksi vankiloita Afganistanissa. Nämä tietolähteet ovat hyvin perillä asioista, mutta joskus tilanteesta tiedotetaan väärin. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoina siitä, keneltä tietoa vastaanotamme. Meillä on esimerkiksi Europe Housein lähettiläs ja niin edelleen, mutta meidän täytyy olla hyvin pitkällä, pitkälti selvillä siitä, mitä maassa todella tapahtuu. Ja meidän täytyy olla myös realistisia. Jos tuomitsemme aina vain kielteisiä kysymyksiä, niin kyllä niitä riittää. Kritiikki, kritiikkiä on jatkuvasti, mutta tästä täytyy pohtia, että tuleeko meistä sitten tiettyjen oikeuksien rikkojien liittolaisia. Kiitoksia. Nyt voimme seuraavaksi siirtyä sitten kohtaan yhdeksän, eli ulkoasian kehitysyhteistyön ja budjettivaliokuntien yhteisen valtuuskunnan selonteon, selontekoon matkasta lähiitään. ah, siellä on työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Minä pyytäisin, että keskustelu lykättäisiin. Tiedätte, että valtuuskunta ei pystynyt juurikaan puuttumaan ohjelmaan ja siellä ehkä oli myös olisi ehkä ollut mahdollisuus välttelemään oikeudet, kuitenkin niitä vaikeuksia oli ja se liittyy myös tämän valiokunnan puheenjohtajan näkemyksiin. Emme tietenkään kyseenalaista itse kunkin näkemyksiä, jokainen voi niitä esittää kaikin tavoin kaikissa yhteyksissä, mutta jos ajatellaan sekä valiokuntaa että myös tätä valtuuskuntaa, kun valtuuskunta kävi lähi niin, niin halusin, että tämä keskustelu tapahtuisi niin, että myös puheenjohtaja Albertin olisi läsnä niin, että hän olisi tänään tai huomenna vielä läsnä, että voitaisiin rauhallisin mielin keskustella tämän valtuuskunnan matkasta. Mm, sempre sullo stesso argomento. Eh, Vigenin, haluatko käyttää puheenvuoron samasta aiheesta? Onko tämä siis kysyn, tai siis kysyn teiltä tätä. Haluatteko käyttää puheenvuoron tästä samasta asiasta? Olkaa hyvä, Vigenin. Tämä on jälleen kerran työjärjestyspuheenvuoro. Lisätäkseni siihen, mitä herra Panseri totesi, meillä on nyt vain 10 minuuttia kokousaikaa jäljellä. Vierailu oli erittäin tärkeä. Lisäksi vieron jälkeen on tapahtunut tiettyä kehityskul- tiettyjä kehityskulkuja, ja tarvitsemme enemmän aikaa keskustelaksemme tästä vierailusta ja siitä, mitä johtopäätöksiä vierailusta voidaan tehdä, joten ehdottaisin todellakin, että asia lykättäisiin ehkä tänään, tänään iltapäivälle tai huomiselle päivälle. Anche lei, onorevole Weigel, sullo Weigel, tekin tästä samasta asiasta. Olkaa hyvä. Minä haluaisin esittää tukeni näille esityksille. Minun mielestäni todellakin olisi vahinko olla käyttämättä tätä valtuuskuntaa, erinomaista selontekoa, niin että olisi enemmän aikaa syvällisempi keskustelu tapahtumista – joita oli ennen sen kuluessa ja jälkeenkin, kun kävimme lehdessä. Kiitos. Sempre sullo stesso argomento? Vieläkö tästä samasta aiheesta? Olkaa. Niin, haluaisin vain yhtä sinne mitä juuri todettiin. Minä olin valtuuskunnan jäsen ja kävin Gazassa. Katson todellakin, että voisimme puhua asiasta myöhemmin koska kohta täällä ei ole enää tulkkejakaan. Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan luvalla ehdottaisin, että siirretään. Sempre sulla stesso argomento? Prego. No, se simplement pour... Ei kun ihan vain totesin, että totta kai olen samaa mieltä täällä sanottu kanssa. Puheenjohtaja täytyy olla paikalla. Hän kertoo, selittää asenteensa sen nyt ensin ja toiseksi käytännön syistä, jos ei sitä voitaisiin lykätä huomis aamupäivään eikä iltapäivälle tänään, niin minulle se kyllä sopisi ja eikä monelle muullekin sopisi. No niin, minä nyt esittäisin tällaisen esityksen minäkin. Nessun altro intervento su questo punto? Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä? No, jos ei, niin vastaan kaksijakoisesti. Ensinnäkin on mahdotonta käsitellä tätä asiaa joko, jos ei sitä tehdä joko heinäkuussa tai sitten ylimääräisessä kokouksessa, koska lukkoon nyt aikataulu on niin tiukka. Eli jätän teille nyt tämän teknisen kysymyksen harkittavaksi. Ja sitten mitä tulee Albertinin läsnäoloon, olen sitä mieltä, että selonteko näin tärkeästä matkasta – voidaan kyllä esittää, olipa puheenjohtajan paikalla kuka tahansa. Selontekohan on suunnattu suoraan valiokunnan jäsenille, olipa se kuinka laaja hyvänsä ja toimi elin näkökulmasta. Tärkeää ei ole se, kuka puhetta tuolla käsittelyhetkellä johtaa. Eli olipa täällä nyt sitten Albertini tai minä tai joku muu varapuheenjohtaja johtamassa puhetta, niin tällä ei pitäisi olla mitään merkitystä siihen, että esitellään faktoja. Toistan vielä, että selonteko esitellään siis valiokunnan jäsenille, jotka ovat paikalla, ei puheenjohtajalle. Eli en hyväksy tätä Panserin esittämää näkemystä. Samoin selonteon käsittely on mahdotonta, jos sitä ei käsitellä sitten ylimääräisessä kokouksessa tai heinäkuussa. Ja tästäkin pitäisi sitten yhdessä työntekijöiden kanssa päättää. Chrysler Dörfler pyytän pyytänyt puheenvuoroa. Minäkin olin valtuuskunnan jäsen. Minun täytyy todeta, että me järjestämme kokouksia ja ylimääräisiä kokouksia ties mistäkin aiheesta – Viime aikoina esimerkiksi Saksan kehitysministeri ei voinut matkustaa Gazaan Israelin estettyä matkan, ja tämä sai maailman huomion. Nyt oli kolmen valiokunnan yhteisestä matkasta kyse. Ei tämä mikään pieni valtuuskunta ollut, joten tämä on erittäin korkealaatuinen valtuuskunta ja toivottavasti tästä voitaisiin keskustella. Vaikka Albertini ei voisikaan olla fyysisesti paikalla, niin joka tapauksessa valiokunnan jäseniä on paikalla. Minun täytyy sanoa, että tällaiset lausumat ovat kaikkea muuta kuin hyödyllisiä Israelinkin osalta. Toteaisin, että tästä kaikesta pitäisi ottaa opiksi. Saksalaisena haluaisin todeta myöskin, että on väitetty, että toimitaan Israelia vastaan, mikäli halutaan keskustella asiasta. Kyse on sitä, ollaanko Israelia Israelin puolesta vai Israelin vastaan on tärkeää, että on läsnä keskustelussa, sitten kyse ylimääräistä kokousta tai mistä tahansa kokousta esimerkiksi Strasbourgissa esimerkiksi maanantai-iltana, niin olisi kyllä hienoa, mikäli muidenkin valiokuntien jäsenet voisivat olla mukana keskustelussa, niin että saisimme kokonaisvaltaisemman kuvan tilanteesta. Ei tätä voi 510 minuutissa hoitaa. Tämä ei ole hyvä asia Israelin eikä Palestiinan kannalta, eikä myöskään parlamentin arvon mukaista. Ja ainakaan Saksassa ei tällaista voitaisi ymmärtää, mikäli asia näin runottaisiin läpi. Ha chiesto, ha chiesto di intervenire ancora l'onorevole Panzeri. Panzeri on pyytänyt vielä puheenvuoroa, mutta nyt aikamme on aivan valumassa tässä loppuun. Niin ei tämä ole mikään menettelyongelma. Ette te voi sanoa, onko hyvä se vai huono asia se, että onko Albertini paikalla me kyllä päätämme tämän, mutta jos useampi valiokunnan jäsen pyytää, että näin tärkeä on valtuuskunnan selonteko pidettäisiin varsinaisen puheenjohtajan läsnä ollessa, on tärkeä kysymys. Ja sitten mitä tulee tähän aikatauluun tai ajan käyttöön, uskon, että esimerkiksi ensi viikolla voisimme käyttää tunnin AFETin ajasta siihen, että keskustelisimme tästä aiheesta. En näe, näe, näe tälle mitään estettä. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Signor Weigel, prego. Weigel. Eh, Spostovani, gospod predsedujoči, jesbi... Eh, Kiitoksia. Parahin puheenjohtaja, jos sallitte, sanon seuraavaa. Se, että Albertini olisi läsnä, niin mielestäni tällainen esitys ei ole mitenkään erityislaatuista, eikä se nyt välttämättä ole kaikkein tärkeintä tässä, kun me kuulemme selonteon asianmukaisella tavalla. Kuitenkin niin, että on valiokunnan jäseniä paikalla, muistakin valiokunnista voi olla jäseniä paikalla. Tässä nyt kyse on itse asiasta. Nimittäin se edellyttää, että se saa kunnon käsittelyn tässä valiokunnassa. Olisi aivan naurettavaa, jos me nyt tästä puhuisimme, keskustelisimme aiheesta kokouksen viime metreillä. Minun mielestäni teidän esityksen, esityksen on parempi, että se suoritetaan asianmukaisella tavalla toisessa kokouksessa sopivan ajankohtana. Mutta ei pidä nyt ajatella, että meidän täytyy tehdä jotenkin kiistalainen päätös tästä Täytyy muistaa, mikä päätös tehtiin juuri ennen kuin lähdettiin Lähi-Itään. Hoidetaan tämä nyt vakavassa hengessä. Allora, sotto un profilo pratico. No, käytännön näkökulmasta meillä ei ole enää aikaa, joten selontekoa voida, ei voida enää esittää. Ja koska valiokunnan jäsenet voivat tehdä tiettyjä päätöksiä, niin pyydän nyt teitä ottamaan joko puolesta tai vastaan kantaa virallisesti sen puolesta, että lykkäämmekö sen käsittelyä. Totta kai siis, jos löydämme paremman ajankohdan Ja kyllä, tämä on aivan pätevä käsittely, olipa täällä kuka tahansa johtamassa puhetta Albertini tai ei. Kuitenkin kunnioitan näkemystä, vaikka en olekaan samaa mieltä kanssanne. Mutta kuten sanoin, nyt kysyn teiltä muodollisesti, kuka kannattaa sitä, että tätä lykätään myöhempään ajankohtaan? Voitteko nostaa kätenne ylös? Tämä on muodollisuus, mutta pyydän teitä näin tekemään. Vastaan tyhjää No, päivämäärä täytyy löytää sitten heinäkuulta tai sitten niin, että kutsumme koolle ylimääräisen kokouksen sen mukaan, mikä aikataulu kalenterista löytyy. Kommentteja ilman mikrofonia. Vigenin. Esittäisin, että tästä keskustellaan lainetussa puheenjohtajistonsa keskiviikkona voidaan sitten päättää, miten tämä saadaan sopimaan keskustelussa mahdollisimman nopeasti. La data sarà individuata come lei suggerisce nel bureau allargato. Juuri näin tehdään. Kiitos tästä ehdotuksesta. Kiitos kollegoille näkemiin.